afternoon everybody, welcome. Hyvää päivää kaikille, tervetuloa takaisin IMKon kokoukseen. Te kaikki saitte esityslistan, jos ei ole kommentteja, se on hyväksytty. Kuten kaikki tiedätte, kokous lähetetään suorana verkkoon tiedoksi myös, että IMKon uusi uutiskirje on saatavilla. Saitte myös pöytäkirjat viime kokouksesta toukokuuta. Ne on hyväksytty, jos ei ole kommentteja. Näin ollen voimme aloittaa meneillään olevista toimintavälistä neuvotteluista ja tapahtumista. Ensimmäisenä on esteettömyysvaatimukset ja esittelijä on Lukgard. Hän ei pääse paikalle, joten hän pyysi, että minä käytän puheenvuoron hänen tilallaan. Lockegaard uh, wants to, to... Morgan Lockegaard pyytää anteeksi siitä, että hän ei ole paikalla, mutta haluaa kertoa teille jotakin ikäviä uutisia neuvoston suunnalta tästä mietinnöstä. Hän että kun on valmisteltu tämän viikon korepääri kävi selväksi, että jäsenvaltiot eivät ole valmiita päivittämään mandaatteja, mikä merkitsee, että neuvosto todennäköisesti ei kykene neuvottelemaan seuraavassa kolmikantaneuvottelussa ensi tiistaina. Esittelijät, varjoesittelijät pitävät tätä kriittisenä takaiskuna neuvotteluille. Selkeä tavoitteemme oli saada ratkaisu aikaan Bulgarian puheenjohtajakaudelle ja valtiot eivät olleet valmiita tuottamaan tuloksia silloin, kun tarvitaan neljännessä kolmikantaneuvottelussa hyväksymme lisää trilogin aikaisemmin, jotta mutta neuvosto saisi aika puhua muille jäsenvaltioille, mutta valitettavasti se ei tuottanut tulosta. Kerron teille lyhyesti jäljellä jääneiden kysymysten tilanteen. Täytäntöönpanojen valitusmekanismi tiputtiimme äh, tietokannan, jos meillä on yhä valitusmekanismi, jos käytetään olemassa olevia välineitä vaihtoehtoisen rinnan ratkaisumenettelyn kautta parlamentti teki kirjallisen ehdotuksen edellisessä kokouksessa, mutta neuvosto tuli tyhjin käsiin neuvottelun tässä kysymyksessä. Sitten myöskin nämä maksuautomaatit ja muut, sinne valitaan lisää selvityksiä keskustelua. Turismi, kuljetus, mikroyritykset, esimerkintä ja ympäristö. Vaikka olemme oikealla rakentavalla polulla, ja tarkastelemme neuvoston viimeisiä kulkuja Näemme, että matka on vielä pitkä, ellei neuvosto päivitä mandaattejaan ja esittelijä tällä hetkellä keskustella parlamentin reaktiosta, joka koskee neuvoston surullisia uutisia. Me teemme tätä varjoistelijoiden kanssa, mutta olemme erittäin haluttomia viidennen trilogian suhteen, jos neuvostolla ei ole mitään joustavuutta minkään asian suhteen. Meidän puolelta neuvottelut eivät ole jumissa, olemme valmiita neuvottelemaan sillä hetkellä, kun neuvosto on valmis, ja silloin päivitetty tietty mandaatti, joten Morten odottaa puhelimessa ääressä, hän sanoi. Nyt tässä raportoin kolmikantaneuvotteluista, jotka koskevat esteettömyysasetusta ja ymmärrän, ja Tarava Selenova haluaa täydentää. Ja bych eh, v podstatě chtěla podpořit eh, stanovisko pana... Kiitoksia. Haluaisin tukea esittelijän kantaa. Olemme tosiaan hyvin pettyneitä siihen, mitä nyt tapahtunut neuvoston neuvotteluissa ja mikä on tiettyjen jäsenvaltioiden kanta. Kuten juuri kuulimme, niin niillä ei ole mitään joustavuutta neuvotteluissa parlamentin kanssa. Monta kertaa on todettu, että Euroopan parlamentille tämä on erittäin tärkeä kysymys, ja tätä kautta voidaan helpottaa miljoonien kansalaisten elämää. Meidän pitää pyrkiä siihen, että tämä asia saadaan toteutettua mahdollisimman nopeasti. Vaikka parlamentti on tehnyt useita myönnytyksiä, niin asiassa ei ole edetty. Erityisesti kun ajatellaan näiden sääntöjen soveltamisalaa. Sekin oli aikamoinen pettymys. Ja omassa ryhmässäni SNDssä on kyllä katsottu, että jos neuvosto odottaa, että parlamentti antaa vain periksi, niin se ei kyllä tule toteutumaan, koska meillä on asioita, joista pidämme kiinni loppuun asti. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi käymme läpi tämän ilmoitusmenettelykunnassa. No, Priet on hieman myöhässä, joten ehdotan, että siirrymme suoraan seuraavaan kohtaan – Siinä käydään läpi kolmikantaneuvottelut, joita käytiin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta. Siinä Anna-Maria Koratsa Bild on esittelijämme. Kiitos puheenjohtaja. Hyviä uutisia. Neuvottelut ovat viimeisessä vaiheessa. Tässä nyt palaillaan näköjään teknisestä kokouksesta, joten en voi antaa ihan viimeisimpiä tietoja, mutta loistava ehdotus meillä oli pöydällä tässä teknisessä kokouksessa Ihan lyhyesti kävisin läpi, sain mandaatin neuvottelujen varten parlamentilta viime tiistaina. Keskiviikkona oli varjostelun kokous, joka oli erinomainen ja rakentava. Uskon, että meillä on vahva ja yhtenäinen parlamentin ryhmä ja joukkue, jota johdan ilomieliin. Kaikki ovat mieltä sitä, että pitää toimia nopeasti. Pitää saada tämä päätökseen Bulgarian PJ-kaudella ja tämän parlamentin tiimin johdolla – ja mandaatti on hyvin selvä ja vahva. Aloitimme neuvottelut jo torstaina ja ne olivat hyvin myönteistä rakentavat. Loistava ilmapiiri kaiken kaikkiaan ja olemme päässeet pitkälle. Sanon nyt, mitkä ovat nämä neljä, viisi, no neljä kysymystä, joissa pitää rakentaa siltoja parlamentin ja neuvoston välillä, mutta uskon, että olemme päässeet pitkälle. Ja niin huomenna on sitten toiset kolmikantaneuvottelut varmasti näitä. Niin huomenna 19 ja 21. päivä käsitellään tästä. Eli siis tämä yleisen turvallisuuden poikkeus Parmenin kanta on maksimoida vapaa, tiedon vapaa liikkuvuus paljon ja minimoida nämä tiedon lokalisointivaatimukset äh, ja niiden säilyminen. No, poikkeukset ovat tietysti perussopimuksessa olemassa. Nämä arkaluontoiset tiedot liittyvät tähän yleiseen turvallisuuteen muun muassa. Ja tässä nyt käydään läpi tapoja, joilla mahdollisesti, no siis miten takaoven kautta nämä tieto- jättämisvaatimukset saattaa ottaa uuden käyttöön tai tiedot lähtee takaisin, että minimoidaan tuo. Tietysti pitää kunnioittaa perussopimuksia ja on no tietyt poikkeukset, jotka jäsenvaltioilla on niiden myötä ja sitten on myös se ymmärrys siitä, että jäsenvaltiot haluavat helpon pääsyn tietoihin, jotka sijaitsevat muussa jäsenvaltiossa, ja mahdollisuuden myös asettaa pakotteita, sakkoja, jos on väärinkäytöksiä yhdeltä käyttäjältä. Sitten tulee sen turvallisuuden poikkeukseen, no meillä on, no on hyvin lähellä siinä kohtaa sopimusta. Tietysti neuvottelemme nyt paketista, emme vain yhdestä artiklasta kerrallaan, artikla 1, sitten 4.3. No siinä kumotaan nuo tiedonsaattimisvaatimukset ja noudattamismekanismit sun muut. No sen takia meillä on tärkeää ottaa pois tekstistä mikä tahansa maininta, joka ei ole täysin selvä ja suoraan tällä tavalla tosielämässä ja sen takia emme pidä yleisluonteinen general nature sanamuodosta tässä administrative practice of general nature on tuo sanamuoto. Haluamme tämän selkeämmäksi, jotta se on helposti sovellettavissa. Mainitsin nämä sakot ja seuraamukset, artiklan 5.3. Tietojen saatavuus toimivalle viranomaiselle, siinä on hyvin lähellä. Mielestäni ratkaisu jäsenvaltion kanssa. He haluavat pidemmän aikataulun, me haluamme lyhyemmän. Ja haluamme varmistaa, että tämä ei ole mikään tilapäistoimi, tilapäinen ei ole meille sopiva ratkaisu hei, joten haluamme selvän aikataulun, jotta jäsenet eivät sitten voi vain kotouttaa tietoja tai asettaa uusia tietosäyttämisvaatimuksia. Ja sitten aikataulusia avoin sitten vielä määritelmä, soveltamismääritelmä artikla 3.5. No toistan, me olemme tässä selvä, että haluamme tähän todet mukaan lukien julkiset hankinnat ovat mukana. Se on hyvin tärkeää, että no, jäsenvaltiot kyllä tunnustavat, että se, se voi myös hyödyntää viranomaisia keskus- ja paikallistasolla, joten olemme tässä nyt löytämässä varmasti sanamuotoja, jotka voisivat olla hyvä kompromissi kaikille. Julkiset hankinnat ovat tällainen asia, josta parlamentti ei jousta. Sitten viimeinen asia, no tämä ei ole mikään kiistanainen sinänsä, mutta no, tietosuojaviranomaiset tuli, valtuutetulta tuli vaatimus lisätä selkeyttä tekstiin. Yhdessä yksilöltä myös neuvoa. No ei tarvitse muuttaa substanssia, mutta tätä vaiheita selkeyttää tekstiä, selkeyttää tekstiä, koska kaikki on samaa mieltä, että tämä asetus ei liity henkilötietoihin. Ja tämä se vaikuttaa, mitä yleinen tietosuojatus vaikuttaa tota, ja noita sanamuotoja käytettiin yleensä lainsäädännössä, jotta voidaan varmistaa, että yksi lainsäädäntö ei puutu, ole päällekkäinen toiseen lainsäädännön kanssa, joten selkeyttämistä tarvitaan sitten johdatuson kappaleisiin ja katsotaan, mitä voidaan tehdä, jotta tämä on kaikille hyvä ratkaisu, koska meillä kaikilla on täsmälleen samat kannat substanssista, sisällöstä. Sitten viimeinen osio on no lopuksi, koska tämä liittyy siirrettävyyteen ja käytännössääntöihin. No selvä mandaatti tässä parlamentti äänestyksessä sanoi selvästi, että emme halua liian preskriptiivistä yksityiskohtaista tekstiä, määrälevää tekstiä, joka sitoisi neuvottelijoiden kädet, kun puhutaan käytännössä säännöistä, eli ei ole varmaa, että löydämme hyvän ratkaisun ettei artiklassa puhuta liian pitkästi, liian yksityiskohtaisesti, liian määräilevästi, vaan olisi selvä mandaatti niille, jotka neuvottelevat käytännössä säännöstä teknisellä tasolla, jotta he tietävät, mitä he pitää tehdä sitten. Ja tässäkään en näe mitään suuria ongelmia. Puheenjohtaja tietysti voin aina keskustella vartijoiden kanssa lisääkin. Mielestäni olemme paljon yhteydessä toisiimme neuvottelunkin aikana, koska No, tähän päätän puheenvuoroni. Tämä tulee menemään Euroopan unionin historian kirjoihin. Yksi trilogi, tai trilo- kaikkein nopeimmat trilogit, jos saamme tämän päätökseen toisella tavalla. No neuvoston pitää ymmärtää, että jos he haluavat saattaa päätökseen Bulgarian kaudella, niin no, olemme valmiit siihen. Olemme joustavia. Uskomme tännenkään ymmärrämme nämä ehdottomat ehdot kyllä heiltäkin. Teemme parhaamme, mutta meillä on mandaatti, josta on äänestetty parlamentissa, jota minun pitää kunnioittaa myös, joten on hyvin nopea toiminta, mutta se vaatii sitten tässä pienessä ajassa, joka meillä on neuvottelun aikana toiminta tehokkaasti. Tarvitaan myös kuria tiimissä, jota onkin. Kollegani voivat soittaa vaikka vielä kolmetta, mutta neuvottelun aikana pitää toimia nopeasti, joten siitä on hyvin selvä. Kiitos äh, puheenjohtajalle toiminnasta viime viikolla. Tietysti otan vastaan kommentteja mielelläni ja jos teillä on neuvoja antaa, niin niitäkin antaa tulla vain. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme siirtyä seuraavaan. Tai siis Diitta Haransovan tekstiin. Onko ketään Aldesta täällä? Puhutko sinä hänen puolestaan vai haluat puhua? tuosta kohdasta? No hyvin lyhyesti. Can you, can you put on your microphone, please? Oh, päälle. Your question was? Niin, mikä oli kysymys? Haluatteko kertoa näistä trilogeista? Pidätte tietoja? Dita ourselves. No, Dita ei nyt taida olla paikalla. Eli hyviä uutisia. Neuvottelut on saatu päätökseen ja sekä Itressä että Imkossa on hyvin koordinoitu toimintaa. Eli meillä on nyt hyvät puitteet investoinneille tulevaisuudessa, mutta tämä koskee myöskin kuluttajien koskevia asioita. Ja on hyvä, että saimme maksimiharmonisoinnin läpi, eikä vesitetty tämänhetkistä suojelua tietyissä jäsenvaltioissa. Ja yksi suuria asioita, joita parlamentti halusi, on se, että EUn sisäisten puheluiden hintoja laskettiin. Nämä olivat hankalat neuvottelut, koska komissio ei halunnut tehdä yhtään mitään. Parlamentti oli se, joka neuvotteli neuvoston kanssa läpimurron. Ja lopulta sovimme tästä 19 senttiä korkeintaan per minuutti. Tämä on hyvä kompromissi, koska operaattorit voivat edelleen kilpailla. Ja tästä on huomattavasti hyötyä kansalaisillemme. Ja sitten kun muodollinen päätös on tehty, niin tämä saadaan päätökseen ennen ensi vuoden vaaleja. Eli ajoituskin osui ihan nappiin. Eli tämä ehdotus ei tullut komissiolta, vaan parlamentti painosti tässä asiassa ja lopulta saimme tukea myös neuvostolta. Viime kädessä komissiolla oli sitten julkilausuma eli liite kompromissiin. Ja se oli aika merkillistä, koska siinä todettiin, että kun katsoo syvemmälle, niin olisi ollut kunnollinen vaikutusten arviointi etukäteen ennen neuvotteluita. Ja viime hetkellä sitten otettiin mukaan artikla, josta sovittiin, eli maalla on pieni mahdollisuus saada poikkeuslupa tietyissä olosuhteissa. Eli parempi sääntely on sellaista, että tarkistetaan asioita etukäteen, mutta tässä ei katsottu yhtään mitään etukäteen. Meillä on tuloksia vuodelta 2013 ja nythän on maailma täysin erinäköinen. Eli jotain vähän outoa tapahtui tässä neuvotteluiden loppuvaiheessa, mutta tämä on nyt hoidettu. Ja sitten 112 numero. Eli tämä koskee erityisolosuhteita. Ja asiasta sovittiin. Eli Dita hoitaa tämän asian sitten loppuun. Ja puheenjohtajavaltio Bulgaria, Bulgaria myöskin auttoi meitä. Heillä oli kova halu saada tämä asia päätökseen. Joten parlamentti voi nyt olla tyytyväinen tähän tulokseen. Ja sitten voimme mennä täysistuntoon. Se on, ja viedä tämä asia päätöksen. Um, and it means... Kiitos. Tämä tarkoittaa siitä, että olemme käyneet läpi kolmikantaneuvottelun raportit. Voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin kompromissitarkistusten läpikäynti ja käsittely näistä PEP-tuotteista, eli yleiseurooppalaisista ja eläketuotteista. Birgit Colin Langen on valmistelemme, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos komissiolle tästä aloitteesta, joka koskee näitä PEP-tuotteita. Niin Euroopan kansalaisia pitää kannustaa siihen, että he pitävät huolen myös näistä eläkeasioista yksityispuolella. Ottaen huomioon väestörakenteen muutos, niin on intresseissä, että otetaan huomioon nämä kaikki vaikutukset äh, eläkepolitiikkoihin valtiossa ja jotta ennenaikaisesti sitten myös voidaan näitä yksityisiä vaihtoehtoja kehitellä. Tämä pätee tietysti nuorelle, nuorelle sukupolveen ja ihmisiin, joille tulot ovat vähäiset, heitä tulee kannustaa myös kolmannessa pilarissa toimimaan. Tällä hetkellä ei ole sisämarkkinoita yksityisille eläketuotteille tietyissä jäsenvaltioissa. On tuskin tai ei ollenkaan yksityisiä eläketuotteita tarjolla ja olemassa olevat kansat markkinat ovat hyvin pirstaloituneet tälläkin hetkellä. Ei ole mahdollista ostaa tai viedä mukanaan tuotta toiseen valtioon. Eli rajoitettavasti tärkeitä tuotteita ei voida viedä ja saada siitä minkälaisia veroetuja myöskään. Tämä tilanne voitaisiin ratkaista e tuotteella ja yleiseurooppalaisella tuotteella. Tämä ehdotus on hyvä, sillä tässä on myös kansalliset säännökset ja täällä esteet vähenevät äh, kaikenlaiselle toiminnalle. TEF-tuotteessa on kyse siis eläketuotteista. Ja tässä pitää ottaa huomioon se, että sääntönä pitää olla se, että tuo maksatusvaihe tapahtuu henkilön kuolemaan asti. Tavoitteena on vapaaehtoinen, yksinkertainen, varma, avoin, käyttäjäystävällinen ja edullinen eläketuote. Velvoitteet peptoten osalta eivät ole hyväksi. Jäsenvaltion pitää tässä asettaa verokannustimia kansalaisille. Ja tästä pitää olla myös helppo vertailla tuotteita keskenään. Vain jos tämä toteutuu, niin ajatus siirrettävästä PEP-tuotteesta onnistuu. Tarkistuksen ihjeessä niitä ajatuksia, joita tässä mainitsin, eli PEP-tuote on eläketuote. Uskon, että siellä luodaan toiset sisämarkkinat vain silloin eläketuotteille, jos rakennamme uusia struktuureja. Luonnokseni tuli yli 100 tarkistusta ja 400 vielä lisääkin. No, olen näitä itsekin laatinut. Kaiken kaikkiaan nyt on siis 642 tarkistusta pöydällä. Useimmat liittyvät kysymykset ovat tärkeitä valiokunnallemme. On hienoa, että viimeisen kolmen viikon aikana olemme saaneet kattavan kompromissipaketin aikaiseksi. Haluaisin lämpimästi kiittää varjoesittelijöitä. Tämä oli tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä. Tärkeissä kysymyksissä löysimme sovun. Pääpointit ovat vahva rooli jopalle. toinen varma olettamus vaihtoehtoisten standardoitu foorumi näille avaintiedoille ja sitten maksatusvaihesäännökset, joissa 30 prosenttia jopa voidaan maksattaisi ensi vaiheessa nuo eläketulot. No, esitin nämä kompromissipaketit, ensimmäinen blokki, PEPin hyväksyminen, no se mitä tapahtua ei jopa kautta. Alun perin ehdotin, että ehkä puhuttaisiin sertifioinnista eikä hyväksymisestä taustana täällä oli ensinnäkin se selvennys, että hyväksyminen tai sertifiointi ei, voi, ei saa tapahtua taaksepäin retrospektiivisesti. Tämän takia hyväksyminen sanana ei ole tarpeeksi selvä. Sen takia olen tästä nyt tehtänyt muita sanamuotoja. Haluaisin tässä nyt rajata nämä menettelyt niin, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voisivat tässä myös vaikuttaa Tämä Toinen kompromissiblokki liittyy tähän siirrettävyyteen. Se on myös siitä, että palveluntarjoajat, palveluntarjoajat voivat, tai niitä täytyy viidessä tarjota tietty PEP-kategoriat, nämä kompartmentit, kolmas blokki liittyy näihin avaintietoihin ja tähän PEP-pakettiin. Sovimme siitä, että nämä, nämä tiedot on määritelty asetuksessa suoraan. Sitten neljäs kompromissiblokki liittyy tuohon päättelypuuhun, käyttäjien pitää pystyä tekemään päätöksensä valistuneesti. Sitten viides blokki liittyy siihen, että on tässä on nyt sovittu tietyistä tiedoista, joita säästäjä pitää saada kerran vuodessa. Kuudes blokki liittyy tähän olettamusvaihtoehtoon, joka pitää olla käytettävissä. Ja siinä pitää olla tiettyjä pääomatakuita. Tässä pitää Eh, riskiä vähentää mahdollisimman paljon ja ei EIOPan tekniset normit pitää tässä myös huomioida. Seitsemäs blokki liittyy valitustoimiin, kahdeksas blokki liittyy eh, siihen, miten voidaan vaihtaa palvelun tarjoajaa ainakin viiden vuoden kuluttua sitten. Ja sitten viimeisen, mutta vähän yhdeksäs blokki, joka liittyy tuohon maksatusvaiheeseen. No, tässä on minusta standardioptioista. Sinne tuo maksatussa toimii. Sen asti kunnes henkilö menehtyy tai poikkeusta maksana tämä voi, ky- voi jopa 30 prosenttisesti maksaa tuossa maksusvaiheen alussa. Minulle tärkeää oli, että PEP on yksinkertainen ja varmaan vain näin PEPistä voi tulla eurooppalainen menestystarina – Hyvin tärkeää tässä on myös, että viiden vuoden sisällä kaikki palveluntarjoajat tarvitsevat tuotteensa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tähän tarvitaan se kompartimenttikumppanuuksia. Kompromissi on tässä laitettu paljon suurin harmonian vallitessa. ST, ALDE ja vihreät käsittääkseni tukevat näitä kompromisseja varmasti huomenna. Voimme sitten päättää äänestyksessä hyvästä tuotteesta. Kiitos. Thank you very much. And then for... Kiitos sitten STn puolesta. Edustaja Jaakonsaari. No, thank you very... uh, I... Kiitoksia. Uskon, että olemme saavuttaneet hyviä kompromisseja. Kiittäisin oli Langea esittelijä, hänen tiimiä ja muita varjoesittelijöitä avoimista ja erittäin rakentavista neuvotteluista. Olen oikein tyytyväinen, että meidän päähuolenaiheet on katettu kompromisseissa erityisesti. On hyvä, että IOPA pysyy mukana Pepsien luvan myöntämisessä. Että mahdolliset säästäjät, heillä on perusstandardi vaihtoehto, jotka IOPA määrittelee, jossa on aitoa pääomasuojaa ennen kustannuksia ja inflaatiota. On niin hyvä, että voimme sopia äh, kustannusten ja maksujen katosta, kun Peppo on eurooppalainen tuote. Ja siinä on EU-leima kuuluttaa suoja on olennaista. Ja siksi se on kompromississa tärkeä teema. Kaikkien kuluttajien pitäisi helposti saada informaatiota helposti ja kustannukset ja tehdä päätöksiä, jotka perustuvat tietoon. Ja kuluttajan näkökulmasta on erittäin tärkeää, että säästäjillä on mahdollisuus yhteiskanteisiin tai kollektiivisen oikeussuoja keinoihin yli rajojen ja että tuotteiden tarjoajan pitää osallistua vaihtoehtoisiin riidan kistaratkaisukeinoihin. Ja näin me voimme PEPPien avulla sitten kääntyä nuoren liikkuvan sukupolven tarpeisiin ja mukaan otettavuus likoossa tärkeää tässä ja on erittäin hyvä, että kompromisseja on tehty verotuksen suhteen, koska kaikkien veron kiertoa halutaan välttää peppien verovetujen suhteen säästäjän asumaan ratkaisee veroedut mutta selvää, että Peppien muoto me luonnemme kuitenkin eurooppalaisen, yleiseurooppalaisen eläketuotteen, joka ei korvaa ensimmäisen ja toisen pilarin eläkkeitä. And then, uh, Kiitos. Tribisis ei ole täällä ECRstä. Eli sitten Selimovic Aldesta hänkään ei ole täällä. Eli sitten Dennis de Jong. Prince are very kind, but they're bigger now. Kiitoksia. Niin, he ovat nykyään suurempia kuin kue. Tämä on hankala kysymys ryhmälleni, niin kuin aina. Valiokunnassa olen aikaisemmin selittänyt tämän tilanteen. Me pelkäsimme, että tällaiset kollektiiviset eläkkeet – täyttäisivät nämä puskurivaatimukset, jotka ovat normaaleita vakuutusyhtiöissä. Ja ammattityöstä karttunut eläke on myöskin hiukan erilainen. Toinen asia. Ryhmänä emme halua edistää näitä henkilökohtaisia eläkkeitä yleisten eläkkeiden korvaajiksi. Voi olla tiettyjä tilanteita, joissa henkilökohtainen eläke on välttämätöntä, mutta jos ajatellaan vaikka itsenäisiä ammatinharjoittajia, niin meillä pitäisi olla näillä ihmisillä kollektiivisia ratkaisuja eri aloilla. Ja tällä tavalla varmaan saa myöskin korkeampia eläkkeitä kuin henkilökohtaisen eläkkeen kautta. No, tästä puhuttiin myös varjoesittelyiden kokouksessa. Se oli vähän enemmän Ekon keskustelua kuin IMKO-keskustelua. Sisämarkkinavaliokunnassakin on käsitelty näitä asioita, mutta puhuin talousarvoasioiden valiokunnan esittelijälle Sofi Intventille ja hän sanoi, että kumpikin asia on otettu siellä huomioon. Eli että työeläke vaikka mukana olisi henkilökohtainen eläketuote, niin niiden ei tarvitse noudattaa näitä puskuriarvoja. Ja hän haluaisi säännön, jossa erikseen käsitellään henkilökohtaisia tuotteita ja sitten toisessa osassa kollektiivisia eläkkeitä. Eli se ratkaisisi osan ongelmista, ja ensimmäinen ja toinen pilari, valtion eläkkeet, eivät heikkene siitä, että nyt voi vai valita myöskin tämän kolmannen vaihtoehdon Euroopan tasolla. Sitten myönnytykset, joita Ekonissa on tehty. Suurimmat ongelmat ovat nyt poistuneet tästä, jos katsotaan hyviä asioita, kuluttajasuojaa, niin esittelijä on ottanut mukaan kaikki turvalausekkeet, jotka ovat tärkeitä myöskin minun ryhmälleni. Esimerkiksi avoimuuskysymykset on otettu esille kompromisseissa ja se, miten voi saada rahansa takaisin – se on otettu myös mukaan. Eli suosittelen ryhmälleni, että se tukee mietintöä, koska se on hyvä, kun ajatellaan kuluttajan suojaa. Mutta haluaisin kuitenkin sanoa yleisemmässä keskustelussa, että tuntuu vähän siltä, että Ehkä tämä asia saadaan kuntoon myöskin talous- ja rahasioiden valiokunnassa viime kädessä. En nyt tiedä, miten tämä sitten onnistuu, mutta ehkä saamme sitten tämän kokouksen pöytäkirjat tai muuten voimme osoittaa, että tällaisia ajatuksia on tullut esille, koska joitain ehkä yllättää se, että GUE tukee tätä mietintöä. Ja haluaisin vielä kiittää esittelijää. Kiitos. Um, and then I've understood Kiitos sitten. Niin. Varmaankin tässä voidaan palata taaksepäin, koska Sulik, Sulik puhuu Terveeksisyn puolesta ECR. Olkaa hyvä. I would like each on behalf. Paljon kiitoksia. Puhun Trapesyksän puolesta. Hän on tarttunut joihinkin avoimiin kysymyksiin, joita viimeiseltä kierrosta jäi jäljellä kompromissitarkistukset eivät puutu kaikkiin avoimiin kysymyksiin. Paljon yksityiskohtia käsitellään kompromissiehdotuksesta, mutta ei iso kuvaa. Ehkä kuluttajansuojan suhteen edistystä on tapahtunut, mutta vaarana on liiallinen säätely. Isommat ongelmat ovat kytköksissä sellaisiin aiheeseen kuin, kuin sisämarkkinat. Meillä on kolme kohtaa. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että veroedut eivät voi olla, Pevin veroedut eivät voi olla parempia kuin olemassa olevien tuotteiden edut. Saksassa on eh, järjestelmä, joka on aika samanlainen kuin tämä tuote, mutta se ei ole ollut kovin menestyksekäs, koska korkotaso on tällä hetkellä alhainen. Ja tämä tärkein hyöty ei ole vero etu, vaan valtion maksamat könttäsummat tuet. Ja jos tällainen tuote ei vedä, niin miten pepit sitten toimisivat Saksassa, joka on iso markkina-alue, jos liikkuvat ää, työntekijät eivät saa parempia työtä kuin riste tuotteiden ostajat tällä hetkellä, eivätkä saa myöskään suoria tukia ottaa vastaan. On myös epäilyjä sen suhteen, miten tämä tuote toimii pienten ja keskisuorten vakuutusyhtiöiden tapauksessa vaatimus, että viiden vuoden aikana tarvitaan tuotteita kaikilla markkinoilla. Se hyödyttää isoja moni kansallisia länsimarkkinoille ja tämä haittaa EU-ta ja e- euroalueen kohesiota. On myöskin epäilyjä, että moni kansalliset yritykset käyttävät säästäjärahoja pienten markkinoiden arvoisineisiin tai lyhyen keskipitkän aikavälin tuotteisiin. Ja jos tuotteet menevät isommille likvidille markkinoille, kohesio jäsenmaiden kesken kärsii. 34 ja 35 ovat relevantit artikkelit kohesion suhteen ja jos epäilee, että että komissio ei onnistu. Kuten ymmärrätte, että sisäkuvia ei toimi, niin yksityiskohdat eivät riitä. Ja nyt keskityttiin nimenomaan kuluttajansuojan yksityiskohtiin. Kiitos. Thank you, and in the meantime... Kiitos. Sitten Selinovickin on nyt täällä. Hän puhuu Alden puolesta. Kiitos puheenjohtaja Ensinnäkin kiitos Colin Langenille. Loistavaa työtä on tehty tämän asian parissa. Hyvää yhteistyötä on tehty ja tuemme kaikkia kompromisseja varmaankin, jotka on saavutettu. Äänestävänä huomenna puolesta varmasti voimakkaan viestin Ekonille muutamasta asiasta haluaisin lyhyesti kommentoida ensinnäkin tuo siirtävyys, paljon tuleville PEP-kuluttajille, eli että he voivat avata PEPin yhdessä jäsenvaltiossa ja sitten viedä sen mukanaan toiseen jäsenvaltioon, jos se nyt päättävät muuttaa jonnekin muualle työskentelemään tai asumaan. Sitten ne voivat myös säästää saman aikaan eri rahastosuuksiin, jos ne niin päättävät tehdä. Tämä on hyvin tärkeä ryhmälleni ja totta kai ymmärrämme, että rahoitusyksykset tarvitsevat mukautumisaikaa, mutta sen takia – heillä on annettu viisi vuotta tähän aikaa. Sitten siirtä, tai vaihtaminen, no kulut voivat vaihtaa sitten siirtymäaikana, viiden vuoden aikana palvelun tarjota toiselle, jos se tietty PEP e tarjoaa, ei voi rahastuksia tarjota, mutta sitten he voivat viiden vuoden välein vaihtaa ja uudelleen pohtia investointistrategioita, jotka vastaavat heidän tarpeitaan säännöllisesti. Ja lopuksi ei jopan rooli, no sitä on vahvistettu, se nyt antaa kaikki luvat tai pitää takaisin kaikki pepit, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia. voisi sanoa, miten, en voi korostaa liikaa, miten tärkeää tämä on, koska Euroopan on täynnä pankkeja, jotka eivät toimi, kunnosti ja vakuutusyhtiöt, jotka eivät toimi kovinkaan hyvin. Ja jos nyt toimitaan Euroopan niin se on houkutus tietylle pankeille laittaa huonoja lainoja velkoja muihin paikkoihin, joten pidämme, että kansveromaiset tekevät yhteistyötä jopa e kanssa varmistaa, pitää tarkistaa, josko pep pandarat ovat tarpeeksi vakavasti voivat tarjota PEP-tuotteita. PEP-kuluttajat, eh, kuluttajansuoja pitää lisätä sitten, he pitää tarjota tietoja ja kunnollisia tietoja ennen kuin he PEP-tuotteen tilavat. Alde on tyytyväinen siis eh, tehtyyn työhön. Voimme tukea kaikkia kompromisseja huomenna. Kiitos. Thank you very much. And then... Kiitos. Sitten lopuksi sitä Soltes. Thank you, Madam Chair. Finally for the floor. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Meillä oli hyvää yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa. Kompromissitarkistuksista voin sanoa, että me tuemme niitä kaikkia – komission aloite on hyvä kaiken kaikkiaan. Se kannustaa kansalaisia tekemään investointeja yksityisiin tuotteisiin, mutta jotta tuotteet menestyisivät, malli pitää olla rajat ylittävä luonteeltaan. Tiedon pitää olla helposti ymmärrettävää käyttäjälle Täytyy muistaa, että tämä on vapaaehtoinen ja täydentävä malli. Tarkoitus ei ole korvata julkisia eläkkeitä. Meillä pitää olla kestäviä ja parempia vaihtoehtoja, jotka ovat turvallisia investoinneille ja kansalaisille, kun verrataan markkinoilla olevia vastaavia tuotteita. Eli mielestäni meillä on tasapainoinen teksti, kuten valtaosa varjoesittelijöistä totesi. Kiitos. Kiitos. Sitten annan puheenvuoron takaisin esittelijälle, tai siis valmistelijalle. Jos haluatte sanoa jotakin, en tiedä. Ich denke... Kaikki on sanottu jo. Hienoa, että huomisen huomisäänestykseen tuo niin laaja tuki poliittisilta ryhmiltä. Kiitos. Thank you and indeed. Kiitos. Ja kyllä äänestys huomenna aamulla eteenpäin seurakohtaistuslistalla. Kompromissitarkistusten käsittely ja kyseessä tuotteiden laatu sisämarkkinoilla. Esittelijämme on edustaja Sehnalova. Olkaa hyvä. Děkuji, děkuji moc za slovo. Um... Kiitos puheenvuorosta. Uskon, että voi sanoa, että tämä asiakokonaisuus on viime vaiheessa ja olemme valmiita tekemään päätöksen imkovaliokunnassa ennen kesätaukoa. Jos ajatellaan tarkistuksia, joita tehtiin, niin myös maatalousvaliokuntaa, jolta saimme lausunnon, mistä kiitänkin esittelen Nekalovia. Näiden puolelta tämä 27 kompromissiehdotusta. Keskustelemme niistä juuri nyt varjoesittelijöiden kanssa ja uskon, että useimmissa kysymyksissä olemme samaa mieltä. Ja erityisesti kiittäisin kollegoita erinomaisesta yhteistyöstä. En tule käymään läpi kaikkia yksityiskohdittain, koska mietintö on aika laaja. Se käsittelee komission toimia. Sen on joukko suosituksia, varsin kuitenkin muutaman. Olen iloinen, että sisämarkkinoilla Ei enää kiistellä siitä, myykö sama valmistaja erilaatuisia tuotteita eri paikoissa. Nyt me keskustelemme pikemminkin siitä, että miksi erilaatuisia tuotteita myydään, missä menee nämä luokittelukriteerien raja, missä vaiheessa huijataan asiakkaita. Me haluamme yleiseurooppalaista testausta, jossa on yhteinen metodologia, vaikka Meillä ei ole vielä yleiseurooppalaista dataa tästä ilmeestä, vaikka meillä on kansallista dataa. Me tarvitsemme lisää yhteistyötä viranomaisten kanssa ja haluamme, että kuluttajajärjestöt ovat mukana ja niillä pitää olla oikeat mahdollisuudet testaamiseen. Toivoisimme, että valikuntamme pilottiprojektia ottaisi. Keskustelun mietinnössä myöskin kuluttajan suojan ja sen täytäntöönpanon nykytilanteesta tilanteissa, joissa komission päätöksetkään eivät ole saaneet myönteisiä tuloksia. Ja, ja sitten epäreiluja kaupallisia menettelyjä koskeva komission direktiiviehdotus on välttämätön ja tervetullut. Jälkeen kollegoiden kanssa meillä on vähän erimielisyyksiä siitä, riittääkö artiklan 6 muuttaminen ehdotetusti ja olisiko se käytännössä mahdollista ajatellen tarvetta luoda oikeusvarmuutta, olisi parasta, että meillä on luettelo huonoista käytänteistä, jossa luetellaan huonot käytänteet. Ja pitää välttää sitä, että lainsäädäntö jää vain kuolleeksi kirjaimeksi, koska viranomaiset eivät tiedä, miten käytännössä edetään, mikä vähentäisi luottamusta sisämarkkinoiden reiluun toimintaan. viittaamme myöskin kaupan ei-tariffiesteisiin. Me puutumme kaikkiin käytänteisiin, jotka rajoittavat kuluttajan valintoja. Tärkeää on myöskin osallistaa tuottajaa enemmän ja näitä kaupan omia merkkejä, on labeleitä. mielisyyttä on myös siitä, että ruoan lisäksi täytyy alkaa kerätä tietoa ei-ruokatuotteista, non-food puolelta. Bill Borsan kollegani tulee myöskin kertomaan teille oman valiokuntansa lausunnosta. Kiitos te varjostelijat EPPn puolesta. Edustaja Stefane, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Senalovaa tehdystä työstä ja ponnistelusta. Kiitos myös avoimuudesta, kun on käyty näitä kysymyksiä läpi ja käyty kompromisseja läpi ja valmisteltu niitä. Sillä on tärkeää päästä sopimuksen. Arvostan yhteistyötä myös poliittisten ryhmien välillä, koska tämä teksti on äärimmäisen tärkeä. Ja tässä tarvitaan tietysti esittelijän johtava rooli, se on hyvin tärkeää. Haluaisin korostaa kolmea asiaa. Ensinnäkin meidän pitää ratkaista, mikä rooli on kuluttajajärjestöllä – Toiseksi meidän pitää parantaa kansallisten sääntelijöiden roolia. Kolmanneksi tämä on kaikkein tärkein asia. Meidän pitää soveltaa yhteistä metodologiaa, jos ajatellaan, miten pohditaan näitä tuotteiden Ei, tämä ei vain elintarvikkeisiin, vaan myös kaikkiin tuotteisiin, joita on Euroopan markkinoilla. EP-ryhmä haluaisi keskittyä substanssiin. Senpä vuoksi pyysimme, että esittelijä myös siitä siis syrjään, paketointi ja hinnoittelukysymykset, jotka taisivat minusta myös olla osa tätä pakettia. Sen takia meidän pitää nyt mennä suoraan asian ytimeen ja pohtia, että missä tuotteiden valmistajat ja ehkäpä myös tietyt vähittäismyyjät yrittävät äh, olla käytettämättä kunnolla, jos ajatellaan toimintaa Euroopan mark- yhteisillä Euroopan markkinoilla – Loppujen lopuksi sopimukset, kompromissit äh, ovat äh, sopivia menettely, jota esittelijä ehdotti, on meistä hyväksyttävissä. Varmasti pääsemme lopulliseen versioon tästä tekstistä pian. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Sitten ECR puolesta edustaja Sulik. No, pri tomto fajle sme sa tu stretli taká... Kiitoksia. Tässä esittelijän Tsekistä, yksi varjoesittelijä on Tsekeistä, yksi Slovakiasta ja sitten Sloveniasta on yksi kollega. Bienkovska on Puolasta sitten edustamassa komissiota. Tämä on aika selkeä ongelma Itä-Euroopassa ja näiden kahden erilaatuisten tuotteiden ongelma on sellainen, josta pitää tiedottaa. Meidän pitää ilmoittaa tästä kuluttajille. Kuluttajilla on oikeuksia ja siksi tuin sitä, että julkistetaan testitulokset, mutta hyvien käytäntöjen jakaminen ja vuoropuhelu jäsenvaltioiden välillä on hyvin epätasaista. Toisaalta kuluttajat eivät ole mitään aivottomia lampaita, joiden puolesta pitää tehdä päätöksiä. Tässä nyt pyöritään vähän ympyrää, koska sopimukseen ei päästä. Eli onko näiden tuotteiden myyntiongelma vai se, että kuluttajat eivät tiedä näistä ongelmista? Jos tuote on heikompi laatuinen, niin useimmiten se on myöskin edullisempi. Ja se johtaa siihen, että tietyt kompromissitarkistukset ovat hiukan ristiriidassa keskenään. Ensimmäisessä puhutaan hyväksyttävä syrjintä, jos on sel- hyviä syitä eri kokoonpanoille. Ja sitten tarkistus 21. Siinä vaaditaan mustaa luetteloa hyvistä käytänteistä – tai huonosta kantateista, se on aika äärimmäinen ratkaisu. Ja ensinnäkin vieläkään ei ole määritelty näitä laatueroja, tai emme tiedä kuinka monta tuotetta tämä ilmiö koskee. Keskikokoisessa maassa on ehkä kaksi miljoonaa eri tuotetta, ja kyse on sitten kolmesta sadasta. Ja tässä ehdotuksessa syntyy sellainen vaikutelma, että laadukkaat tuotteet ovat tärkeitä EUlle, mutta on monia erilaisia esimerkkejä, jotka osoittavat, että tämä käsitys on väärä. Myöskin Länsi-Euroopassa on erilaatuisia tuotteita, jos ajattelee vaikka Saksassa tietyissä pesuaineissa on klooria, Ranskassa niissä on ammoniakkia ja sitten italialaisten ja saksalaisten pakastepitsojen välillä on eroja. Ja sitten Täytyy katsoa myöskin mahdollisesti epäreiluja kaupallisia käytänteitä. Ja sitten mitkä ovat hyväksyttäviä eroja. Tai sitten on myöskin makueroja, jos ajatellaan vaikka sokeripitoisuutta. Ja sitten kokiksessa onko parempi, että siinä on sokeri vai ei. Ja tähän mennessä meillä ei ole vielä vertailukelpoisia testituloksia, koska testimenetelmät ovat niin erilaisia eri maissa. Meidän pitää odotella näitä tuloksia. Ja kaikki ehdotetut parannukset, joita on tullut komissiolta, esimerkiksi testien pilottihanke, yhteiset mittausmenetelmät, neuvot jäsenvaltioille liittyen täytäntöönpanoon, jos on laatueroja. Ja sitten on kansallisia hankkeita, joille komissio on varannut miljoona euroa. Näitä ei vielä ole pantu täytäntöön, koska ei ole ollut aikaa testata näitä asioita käytännössä. Mutta tästä olisi kuitenkin tarkoitus äänestää heinäkuussa, ennen kuin meillä on edes näiden testien tuloksia saatavilla. Ja epäreilujen kaupallisten käytänteiden direktiiviä ollaan uudistamassa Eli meidän täytyy nyt katsoa, mikä onnistuu vielä, eikä pyydetä muutoksia lainsäädäntöön ennen kuin meillä on kovia faktoja pöydällä. Ymmärrän kyllä, että kansalaiselle halutaan tarjota nopeita ja helppoja ratkaisuja, mutta sellaisia ratkaisuja ei tässä asiassa nyt ole tarjolla. Mutta tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti. Esimerkiksi hinnat saattavat nousta, jos valmistajat pakotetaan tarjoamaan täsmälleen samaa tuotetta Itä-Euroopassa kuin Länsi-Euroopassa. Se nostaisi hintoja. Lainsäädäntö pitää räätälöidä asioihin ja tiettyihin ongelmiin, eikä ainoastaan siksi, että se saattaisi näyttää hyvältä. Kiitos. Thank you very much. And then... Kiitos. Sitten Aalden puolesta Dita Sharantsova. No, hänelle paikalla, mutta Serivovic puhuu hänen puolestaan. Thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja tulen lukemaan sen, mitä Diitta on minulle antanut. Ensiksi hän haluaa kiittää esittelijää omistautumisesta tälle asialle. Hiedotus on oikein hyvä, sama kuin kompromissitarkastukset. Ja hän, kuten useimmat varjoesittelijät, on sitä mieltä, että voimme tukea suurta osaa niistä. Ja kompromissien pohjalta sanoisin, että, että meillä on aidosti kattava mietintö kahdenlaisista tuotteista ja Alde on jo antanut kommenttinsa ehdotukseen eikä käynyt läpi. Suurin osa koskee komission uutta lainsäädäntöpakettia, jossa asianmukainen laatu on ensimmäistä kertaa kuvattu lainsäädännössä. Uskon, että Komission ehdotus on täysin asianmukainen vaatimuksiamme ajatellen. Se edistää kuluttajansuojatekstin tämän laadun vaihtelun ja hyvistä syistä. Ja tässä mietinnässä kom- esittelijä pyytää komissiota täydentämään liitä ykköstä ja lisäämään laatuerot epäreilujen kaupakeinojen listalle. Tämä menee ehkä vähän liian pitkälle, eikä ihan vastaa sitä osa mietintöä, joissa puhutaan paikallisista eroista, jotka voidaan hyväksyä. Johdonmukaisuuden nimissä halusimme tämän osan muutettua, että ei haluta laatuarvoja mustalle listalle ja ymmärrän, että jotkut muut ryhmät näkevät asian samalla lailla. Mutta kiitettäisiin. Viimeisenä kohtana haluaisin kiittää komissiota siitä, että viime viikolla he esittelivät meidän EUn hedelmätuotteiden laatuvertailumenettelyä. Se on jälleen yksi merkki siitä, mitä voimme Euroopassa kestävät tuotteita, joilla on erilaista laatua ja reseptejä ja muuta. Näitä testejä pitäisi käytännössä koetella, jotta näkisimme, voisimmeko vihdoinkin tehdä surveita Euroopan tasolla, jotka täydentäisivät kansallisia testejä. Minä itse suosittelisin, että mietittäisin vastaavaa metodologiaa non-food-tuotteille, koska kahdenlaatuisten tuotteiden ongelma kattaa koko tuotekirjon. Kiitos kuin varustelija on edustaja talka, mutta hän ei ole paikalla. Ja vihreältä edustaja Soltes sitten, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja taas puheenvuorosta. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisista ponnisteluista, kun hän on valmistellut kompromissitarkistuksia. Hän on yrittänyt ottaa huomioon hyvin erilaiset kannat, jotka varastelijoilla on tässä aiheessa. Eli ryhmäni puolesta voin sanoa, että kompromissitarkistukset ovat tasapainoisia ja siinä puhutaan tarkempiin kysymyksiin, kun puhutaan tuotteiden laatueroista, meille useimmat kompromissitarkoitukset ovat ok, voimme tukea niitä sellaisenaan, mutta silti haluaisimme pieniä muutoksia. Kompromissi 7a, siinä pitäisi olla eräänlainen sanamuoto. Eli siis nämä alueelliset kuluttajien preferenssi pitäisi poistaa siitä sanamuodosta, sillä tämä kriteeri on hyvin hankala määritellä käytännössä ja mitata objektiivisesti – siitä voisi tulla kuitenkin este siitä, miten tätä voisi käsitellä avoimesti tätä kysymystä, kun puhutaan näistä tuoteongelmista. Kompromissi, tarkistus 16, sitten siinä pidämme hyvänä tuota muutosta viimeisessä osiossa kuitenkin. Edelleenkin halusimme vahvempia sanamuotoja EUn valvonnalle, sillä ilman valvontaa pelkäänpä pahoin, että muutoksia ei voida olettaa tapahtuvan tulosuudessa, joten halusimme, että perustettaisiin yksikkö, joka valvoisi yhteistä testausmetodologiaa ja jossa voitaisiin toimia sitten, jos sääntöjä rikotaan. Eli meille tässä ovat nämä tärkeimmät aiheet. Tärkeintä on pitää viittaus liitteeseen yksi 321 siinä. Sen takia emme ole samaa mieltä siitä pyynnöstä, että muutettaisiin tätä sillä tapaa, että viittausliitteeseen A poistettaisiin. Kiitos. Thank you. And then for... Kiitos sitten EFDD ja edustaja Ivaskevich, No ehkäpä Marko Zullo puhuu hän Ei, selvä. Eli sitten muut eh, puheenvuoropyynnöt edustaja Borson. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Olgaa hyvästä yhteistyöstä. Envillähän on toimivaltuuksia elintarvikkeiden osalta. Envissä saatiin aikaan voimakas kompromissi tärkeistä asioista. Ja luettelen tärkeimmät asiat, jotta muistatte tämän sitten, kun laaditte kompromisseja. Ensinnäkin tuotteiden laatueroja on olemassa ja tämä liittyy suoraan sisämarkkinoiden toimivuuteen ja kuluttajien luottamukseen. Eli ratkaisu pitää löytää EUn tasolla. Asiasta vastaavat viranomaiset eivät ole pystyneet puuttumaan laatueroihin tällä lainsäädäntökaudella – koska meillä on rajoituksia. Ensinnäkään meillä ei ole selkeitä oikeudellisia sääntöjä ja alueellisia rajoituksia, joten meidän tulee muuttaa EUn lainsäädäntöä. Ja kaikki poliittiset ryhmät Envissä tukevat tätä. Meidän täytyy muuttaa liitettä, jossa on lueteltu, joka liittyy epäreilujen kaupallisten käytänteiden direktiiviin. Meidän pitää luoda selkeämpiä sääntöjä, mitä tulee laatuerotuotteiden merkitsemiseen. Laadussa ja ravintoarvossa ei saisi olla eroa, jos kyse on samasta merkistä ja paketista, paitsi silloin kun erot voidaan perustella kunnolla. Esimerkiksi syynä voi olla paikallisten raaka-aineiden käyttäminen – tai se, että pitää ottaa huomioon kansallinen laki tai tietyt tavoitteet. Tuotteiden merkinnässä pitää selkeästi merkitä, onko eri jäsenvaltioissa eroja saman tuotteen välillä. Myöskin pitäisi olla tuoterekisteri laatueroista EU-tasolla. Meidän pitäisi vapaaehtoisesti rekisteröidä kaikki tuotteet – Toimittajat voisivat toimittaa tietoja tuotteista. Ja komission pitäisi perustaa yksikkö virastoon, joka tekisi tarkistuksia tehtaissa aina kun epäillään laatueroja. Ja komission pitää tarkistaa kaikki tekijät, jotka liittyvät hyödykkeiden markkinoiden sirpaloitumiseen. Kuluttajaliittojen pitää tiedottaa laatueroista. Ympäristövaliokunnassa äänestämme keskiviikkona, ja kuten sanoin, koko, kaikki poliittiset ryhmät tukevat näitä asioita, ja toivottavasti myöskin sisämarkkinavaliokunta tukee näitä. Kiitos. Uh, Kiitos. Sitten edustaja Colin Lange. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Rosa Tuunin puolesta puhuisin. Valitettavasti hänen lentonsa on myöhässä hänen lenkin koneessa, hän lähetti englanniksi tämä puheenvuoronsa. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Sehnalovaa tästä työstä. Hän on laatinut tämän kertomuksen. Kiitos myös kaikille varustelijoille mielenkiinnosta aihetta kohtaan. Ennen kuin konkreettisiin pointtiin haluaisin toistaa, että tässä keski- ja useimmat varusteet ja esteet, joten muutkin olkaa aktiivisia. Tässä on yhteinen kanta, että tämä olisi itäisen ja keski-Euroopan maiden kuluttajan ongelma pelkästään. Saattaa olla niin, että tämä nähdään maissa selvästi, mutta tämä ongelma on laajempi. Se koskettaa muitakin kuin vain keski- Eurooppaa Usein tämä liittyy toimitusketjuihin ja jakeluverkostoihin. Kyse on epäreilusta kaupankäytänteistä. Esimerkiksi Prahassa on heikolaatuisia kalapuikkoja, mutta niitä voi nähdä myös Portugalissa tai Britanniassa. Useimmissa tapauksissa tämä ei liity mitenkään kuluttajien mieltymyksiin. Tämä tulee tähän tärkeimpään aiheeseen, miten voidaan tehokkaasti päästä eroon käyteistä, jotka ärsyttävät monia kuluttajia käyttäjiä, niin no, keskustelusta muutoksina kuusi teet on hyvin mielenkiintoinen keskustelu siis siinä. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että tuo artikla itsessään ratkaisee ongelmaa. Minusta vaikuttaa siltä, että edelleen on se hyvin hankalaa, vaivalloista ja kallista valtioille ja sen viranomaisille aina käydä tapaukset läpi, tutkia niitä sen sijaan, pitäisi olla yksilöllisemmät säännökset ja paketteilla pitäisi olla samanlaatu. Pitäisi olla eri paketti tuotteella, jos halutaan osoittaa, että laatu on huonompi. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Sitten lopuksi edustaja Pospisilla. Kiitos puheenvuorosta. Puhun tavallisena jäsenenä, mutta varmasti haluan tukea esittelijä, joka on tehnyt hienosti työtä. Ja kaikki huomenna äänestettävät kompromissit ovat tasapainoisia. Kiitän häntä minun tarkistuksen hyväksymisestä. Tarkistusta, jotka teen tavallisena ehdo, edustajana arvostan sitä kovasti, koska lähes kaikki tarkistuksen on otettu huomioon. Se on aika harvinaista. Uskon, että tämä mietintö on tärkeä panos ongelmien ratkaisemiseksi. En ole varma, koskeeko ongelma ainoastaan uusia jäsenmaita Keski- ja Itä-Euroopassa, vai onko tämä ongelma myös vanhoissa jäsenmaissa. Mutta tämä on iso juttu Tsekissä jos mä tartun siihen, niin e, se tahraa EU-mainetta, että meillä on näitä laatuorotuotteita. Jos haluat sitä Eurooppaan integraatiota Tsekissä, tämä täytyy tehdä. Painotan, että hyviä tarkistuksia on esimerkiksi tarkistus 18, jossa pyrimme selkeästi määrittelemään, mitä laatuerot oikein ovat koska direktiivin ensimmäinen versio ei ole tarpeeksi hyvä. Uskon, että ehdotettu ratkaisu on hyvä. Ja olen varma, että kompromississa 14 esittelijä myöskin puhuu kuluttajajärjestöjen osuudesta. Ei ole sitä valtioa voi toimia tässä, vaan myös Kansalaisjärjestöjen ja kuluttajajärjestöjen rooli on tärkeä. Tärkeää on myöskin tarkistus, joka käsittelee rajat ylittäviä tekijöitä. Monet näistä ongelmista ylittävät rajat. Ja yhden jäsenvaltion viranomaiset ovat yksin koskaan tätä ongelmaa ratkaisi. Sitten kompromissi 17, joka koskee parelujen käytänteiden säätelyä Minulla oli ilo sanoa, että minä, kun esittelijä, pidän laatueroja epäreiluna käytänteenä. Se pitäisi ottaa direktiivin liitteeseen yksi, jotta kuluttajalle käy selväksi, että tuo on kielletty käytänne. Me olemme kuitenkin eri mieltä siinä, onko asetus vai direktiivi parempi keino tarttua ongelmaan. Mutta kiitän esittelijä kuitenkin kovasti työstä ja uskon, että tämä auttaa ratkaisun löytämisessä. Lopuksi sitten esitteli vielä loppusanat. Já bych chtěla v prvé řadě poděkovat všem kolegům za jejich, jejich... Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita kommenteista. Tietysti tiedän, että Alusta pitäen on ollut erilaisia mielipiteitä ja olemme pyrkineet lähentämään kantojamme. Jatkamme tätä työtä. Me hienosäädämme tätä tekstiä, jotta olemme valmiita sitten äänestämään heinäkuussa. Eli lämpimät kiitokset vielä kaikille yhteistyöstä. Kiitos, niin ja äänestys pidetään seuraavassa kokouksessa heinäkuussa, joten lykkyä tykö tekstin viimeistelyyn. Näin ollen voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli käymme läpi lausuntoluonnoksen, joka käsittelee EUn yleistä talousarviovaroita vuodeksi 2019 kaikkia pääluokkia. Valmistelijamme on edustaja Selimovic, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Esit- valmistelen lausuntoluonnoksen, jonka olen laatin, jotta voitaisiin avaamaan varauksessa keskustelua, jota käydään EUn yleisestä tulousarviosta varatuvaksi 2019 budjettiin valiokunnassa. Siis nyt sitten meidän valiokuntamme kanta tähän kollegoiden kanssa valmistelin budjettiin valiokunnan. puheenjohtaja Artsyli, joka oli täällä viimeksi, kun keskustelimme tästä viime kokouksessamme. Nyt sitten yritämme valmistella lausunnon, joka selvästi heijastelee sitä, miten valiokuntamme pohtii näitä komissionista lukuja, miten suhtautuu niihin luken analysoinnin kautta voidaan vetää tätä päätelmiä, jotka on mukana myös lausuntolonnoksessa ensinnäkin. On hienoa, että prioriteetit valiokunnallamme, nimittäin markkinat ja kuluttajasuoja EU-ssa toteutuneet sekä myös, myös, otetaan myös kilpailukyky. Komissio on näin tehnyt jos otetaan huomioon imko ja budjetissa, niin huomataan, että lisäystä on 2,36 prosenttia maksustamuksiin ja 46 määrärahoin. Tätä pitää korostaa positiivisesti viestissämme Artuille toiseksi. Hyvä on myös se, että on nostettu sitoumuksia sille, että modernisoidaan tulliunonia. Huomenna keskustelun uudesta jotta voidaan viivästyttää tuota määräaikaa, kun käytetään tätä sähköistä järjestelmää tallentaminen välillä. Ja 2020-2025 välillä pitää olla paperista loputtelumenettelyssä minusta. Tämä pitäisi olla prioriteetti komissiolle tulevina vuosina, jottei taas tarvittaisi uutta lainsäädäntöä kahden kolmen vuoden kuluttua haluaisin muistuttaa, että on tärkeää, että kaikki sähköiset menettelyt ovat käytössä mahdollisimman pian. Se vaikuttaa myönteisesti kauppaan, vapaan talouden liikkuvuuteen ja kaikkiin talouden toimijoihin EU-ssa. Byrokratia ja hallinnon taakka tulee merkittävästi vähenemään tämän myötä kolmanneksi. Olen huolissani siitä, että 11,02 prosenttia on vähentyneet allokoinnit tähän kuluttajaohjelmiin. Haluaisin korostaa, että tämä ei ole, tässä ei ole otettu huomioon haasteita kuluttajasuojelle, erityisesti ajatellaan verkkokauppaa. On valitettavaa, että tästä leikkauksesta ehdotetaan komissio, mutta se selittää, että miksi se haluaa leikata näin tärkeistä menoista neljänneksi. No, kohta koosmeohjelmasta, joka tukee pekoryksiä, niin kollegat ovat huomanneet, että Cosme-tuki on noussut 20 prosentilla, mutta kävin läpi lukuja vielä tarkemmin sen jälkeen, tullaan sen päätämään, että tämä johtuu vain näistä laskelmista, joita komissio on käyttänyt. Nämä neljä pääviestiä haluan lähettää eteenpäin budjettivaliokunnalle lausuntoluonnoksessa, niin tietysti Odotan innolla keskustelua vartijoiden kanssa ja heidän tarkistuksiaan. Valmistelen heidän kanssaan selvän ja vahvan lausunnon, joka ottaa huomioon imkovaliokunnan huolet ja murheet. Ajattelen ensi vuoden budjettia. Kiitos. Thank you. And then... Kiitos. Sitten EPPn varjo esittelijä on Tuun, mutta Stefanek puhunee hänen puolestaan. Madam Chair, so on behalf... Kiitoksia. Eli Turmin nimissä pyydän anteeksi hänen puolestaan ja kiitos Salimovicille lausunnon esittelemisestä. Tämä on erinomainen pohja lisäkeskusteluille. Meidän täytyy olla hyvin selkeitä sen suhteen, että sisämarkkinat ovat yksi Euroopan hienoimpia saavutuksista ja meidän täytyy vahvistaa kuluttajasuojaa. Se on hyvä investointi. Olen samaa miltä valtaosasta kohdista luonnoksessa. Ja komissiolta haluaisin kuulla, miksi nämä maksuvälineet, maksuvälineen käyttö on tällä, tänä vuonna alhaisemmalla tasolla. Tämä on tärkeä budjettikohta, koska tätä kautta voidaan painostaa jäsenvaltioita paremmin panemaan täytäntöön sisämarkkinan säädöksiä. Voisiko komissio kertoa, mikä on tällä hetkellä sisämarkkinafoorumin tilanne? Asiahan tuli esille tässä valiokunnassa pilottihankkeena ja valmistelevana toimena, mutta parlamentti on ollut yhä vähemmän mukana tämän hankkeen valmistelussa. Eli haluaisin kuulla, tapahtuuko tässä asiassa vielä jotain ja otetaanko parlamentti siihen mukaan. Tuen myöskin ensi vuodelle ehdotettuja pilottihankkeita, esimerkiksi se, joka liittyy laatuerojen arvioimiseen sisämarkkinoilla, mutta myöskin pitää valvoa epäreilua kuluttajaprofilointia ja esimerkiksi lentolippujen hinnan mukauttamista ja matkailupalveluiden laatu. Kaikki nämä hankkeet ovat mielenkiintoisia ja niiden kautta voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja vahvistaa kuluttajasuojaa. Kiitos. Thank you. And then, um, for... Kiitos sitten SDn puolesta edustaja Grabini. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä kattavasta lausuntoluonnoksesta, joka kattaa useimmat huolet, mitä meillä on budjetin suhteen ja kuluttajasuojankin. Jotakin asioita painottaisin, joiden pitäisi myöskin löytää paikkansa mietintön luonnoksessa. Herätä muutama tarkistusta. Parempi tiedonsaanti, kuluttajille parempi markkinavalvonta. Mehän tunnemme skandaalit ja sitten tuoteturva. Pitäisi myös investoida kuluttajien informointiin, mutta koska välillä kuluttajien oikeuksia rikotaan, niin eivätkä ihmiset tiedä, minkälaista suojaa heillä on. Tarvitsemme parempaa kuluttajasuojapolitiikkaa. Rahoitetaan myöskin tarkistuksia, joilla pyritään lisäämään maksuja kolmesta budjettikohdasta. Meillä on digitaaliset sisämarkkinat, joten meidän pitäisi laittaa lisää rahaa niihin. 33.03.04 0304 kuluttajien suojelu on kohta, jossa meillä on rahaa, mutta lisää tarvittaisiin ensi vuonna. PK-yritykset myöskin sitä, että olisi enemmän rahaa, on yhä enemmän pk-yrityksiä. Eli jos rahoitus pysyy ennallaan, pk-yritysten saama rahamäärä per yritys laskee. Pitäisi myöskin tukea yrittäjyyttä, pk-yritysten markkinoille pääsyä. Kaikkihan valittavat pk-yritysten markkinoille pääsyongelmista. Myöskin 020202 budjettikohtaa pitäisi kasvattaa. Se on mikroyrityksille. Eli riskipääomaa pitäisi olla enemmän tarjolla. Yritysten tilanne ei ole kauhean hyvä. kova. Thanks. Sulikäset. Kiitos. Tänään on minun päiväni. Selimovic Dalton, kiitos tehdystä työstä. Edustaja Dalton on täysin samaa mieltä siitä, että sisämarkkinat ovat yksi EUn suurimmista saavutuksista ja rahan käyttössä markkinoilla EUssa. No siltä osalta budjetti on tärkeä talouskasvulle. Tuleva kasvu, mekin voiko ne riippuu voimakkaasti siitä, että sopeudutaan digitaaliseen vallankumoukseen ja Tämä pitäisi olla prioriteetti budjetissa. Esittelijä puhuu lausunnossaan siitä, että terve ympäristö on tärkeää, kun markkinat halutaan kattaa lopun ja Dalton uskoo, että tämä pitäisi olla Inkon työn fokuksessa ja se on tärkeä ne prioriteetti budjetissa myös. Ei on tullisäännöstö on myös tärkeä se markkinaväline, joka tarvitsee riittävästi taloudellista tukea, että voidaan panna täytäntöön ja kehitellä yhteentoimivat IT-järjestelmät. Yksinkertaistyö on tärkeä, mitä paremmin panna tullin Se on tärkeää, kun halutaan torjua petoksia ja edustaja Dalton on mielissään, että tässä on otettu mukaan lausuntoon nuo seikat. PK-yritykset ovat Daltamme selkärankaisempaa, taakki edustaja Dalton tukee riittäviä ja Kosmelle. Lopuksi edustaja Dalton ajattelee, että me pitäisi tuosta fiskaalivastuun arvo resursseja loputtomiin, joten pitää priorisoida viisaasti. Pitäisi etsiä säästöpotentiaalia muualla budjetissa kuin se markkina. Kiitos. Thank you very much. I don't see any... Kiitos, en näe. Guen edustajaa paikalla enkä vihreitten edustajaa. Marko Zullo, käyttäkö? Ei. Näin ollen kaikki varjostajat pääsivät äänen Edustaja Selimovic, haluatteko vielä sitä loppupuheenvuoron? Just want to... Yksi sana vain kiitän kaikkea siitä, että he ovat pistäneet ropansa koriin ja palataan sitten asiaan, kun kaikki tarkistus on katsottu läpi. Kiitos. Tarkistukset pitää jättää viimeistään 26. päivä kesäkuuta puolelta päivin ja käymme sitten läpi kokouksessa, joka pidetään 11.7. ennen kuin menemme eteenpäin. Se on listalla, eli noudattaminen ja no muut. Haluan ottaa puheenvuoron edustaja Prietolle, jotta hän voi kertoa meille trilogista, jota käytiin ilmoitusasioista. Muchas gracias, presidenta. Y... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos ymmärryksestä se, että tämä kohta käsiteltiin myöhemmin. En päässyt tänne aikaisemmin, koska olin toisessa valiokunnassa. Kolme epämuodollista trilogineuvottelua on jo käyty tästä direktiivistä. Ja lähestulkoon olemme saaneet aikaan sovun ilmoitusmenettelydirektiivistä. Kolme asiaa pitää vielä ratkaista. Muussa tapauksessa asia ei hyväksytä tällä puheenjohtajakaudella ja se pitäisi sitä tehdä kesälauon, kesätauon jälkeen, jotta saisimme aikaan sovun neuvoston kanssa tietyistä asioista, jotka eivät ole mitenkään pieniä, mutta uskon, että ratkaisu kuitenkin voidaan löytää. Direktiivi on aika lyhyt. Siihen liittyy kaksi perusongelmaa. Ensinnäkin demokraattisen legitimiteetin kriisi liittyen jäsenvaltioiden itsenäisyyteen, mitä tulee säädöksiin ja lakeihin, jotka saattavat rikkoa palveludirektiiviä tässä ilmoitusmenettelyssä. Tämä poliittinen konflikti aiheutti paljon keskustelua sisämarkkinavaliokunnassa ja saimme aikaan kompromissin, joka tyydytti valtaosaa valiokunnan jäsenistä, mutta konflikti on edelleen voimassa kolmikantaneuvotteluissa. Eli käytännössä komission ja neuvoston kanssa on sovittu ilmoitusmenettelyyn liittyvistä kysymyksistä. Jäljellä on enää tiettyjä sävyeroja, jotka pitää ratkaista. Demokraattinen legitimiteetti, ilmoitusvelvollisuus. Niistä on saatu aikaan sopu, joka noudattaa parlamentin tekstiä, kun ajatellaan poikkeuksia ilmoitusmenettelystä. Sellainen hätälauseke, josta sovittiin ja mukaan otettu aloja, joilla ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos on tehty etukäteen No, hankalin kysymys liittyi kohtaan kuusi hälytysjärjestelmään ja standstill-vaiheeseen. Komissio ehdotti, että jäsenvaltio ei voi hyväksyä lainsäädäntöehdotusta, mikäli aikaisemmin komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle hälytyksestä, eli että kyseinen säädös saattaa rikkoa palveludirektiiviä. Kaikki poliittiset ryhmät poistivat tämän kohdan, koska sitä ei voitu hyväksyä. Ja laadimme lausekkeen, jossa oli aikaraja kolme kuukautta, jonka aikana hälytys johtaa siihen, että lakia ei voida hyväksyä. Neuvosto ei kuitenkaan aio hyväksyä direktiiviä, jos pidämme kiinni tästä periaatteesta. Eli edellisissä neuvotteluissa saimme aikaan uuden sopimuksen. Komissio, parlamentti ja neuvosto tekivät ponnisteluita ja tämä vaihe on nyt poistettu. Ja tekstissä ei estetä hälytyksestä huolimatta sitä, että jäsenvaltio hyväksyy lainsäädäntöehdotuksen, mutta silloin kuitenkin täytyy jatkaa poliittista puol- vuoropuhelua, jotta ei luoda mitään ylimääräisiä esteitä sisämarkkinoille. Eli meillä on nyt neuvottelumandaatti. Valtaosa asioista on kuitenkin jo hyväksytty. Ja meidän täytyy vielä luoda uusi johdantosan kappale, joka laajentaa soveltamisalaa artiklan 6 mukaisesti. Eli tämä nyt oli hankalin asia tässä mietinnössä ja olemme päässeet aika paljon eteenpäin edellisessä neuvottelussa. Erityisesti haluaisin kiittää muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä – ja sitä, että he ovat halunneet päästä eteenpäin tässä asiassa kolmikantaneuvotteluissa. Tämä oli tosiaan kaikkein hankalin kysymys poliittisesti näistä asioista, joita nyt käsittelemme. Sitten on vielä kaksi asiaa, jotka on kuitenkin helpompi ratkaista seuraavissa neuvotteluissa. Kohta seitsemän. Päätösten seuraukset direktiivin puitteissa. Ja kohdassa 7 komissio ehdotti, että kun rikkotaan tai ei ole saatu aikaan sopimusta hälytyksen jälkeen, komissio voi välittää jäsenvaltioille päätöksen säädöksestä tai laista, joka rikkoo direktiiviä. Parlamentissa saatiin aikaan sopu Asiasta tehtiin suositus paitsi kohta 4b, joka jätettiin tekstin tähän muotoon. Eli komissio voi tehdä päätöksen, koska meidän täytyy rajoittua nyt siihen, joka liittyy tämänhetkisen direktiivin soveltamisalaan. Tämä nyt ei vaikuttanut parlamentin kantaan, mutta me nyt haluamme ratkaista tämän ongelman – ja me annamme periksi kohdassa kuusi, eli ehkä nyt sitten kohdassa 7 saamme oman kantamme läpi. Ja sitten hankalampi kysymys. Sisämarkkinavaliokunnassa todettiin, että kun ajatellaan ilmoitusdirektiivin täytäntöönpanoa, niin neuvosto halusi sulkea pois kaupunkisuunnittelukysymykset. Neuvosto on jakautunut tässä kysymyksessä ja Euroopan parlamentti ei ole pystynyt muodollisesti käsittelemään tätä tässä valiokunnassa. Mutta tämä on nyt viime hetken ongelma, juuri kun pitäisi saada aikaan yhteinen kanta varjoesittelyiden kanssa olemme tehneet ehdotuksen. Olemme katsoneet tämänhetkistä direktiiviä, mutta Saksa ja Alankomaat johtaa toista blokkia ja toista blokkia. Meidän täytyy katsoa, miten tilanne kehittyy tuleville viikkoina. Eli edistystä on tapahtunut paljon, olemme lähellä sopimusta ja ikävä kyllä nämä viime hetken muutokset estivät nyt sen, että teksti voidaan hyväksyä tällä lainsäädäntökaudella, tämän puheenjohtajakauden aikana, mutta teksti on hyvä ja haluaisin kiittää komissiota, neuvostoa ja kollegoitani varjoesittelijöitä hyvästä työstä – erityisesti teknisiä avunantajia. Ja haluan kiittää hallintoakin erinomaisesta työstä. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Tarkistusten käsittely nimittäin säännöt ja menettelyt tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja tätä valvontaa täytäntöpanon valvontaa varten. Siinä esitteli on Nikola Dantti. Olkaa hyvä. Grazie Presidente, grazie tutti i colleghi. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille kollegoille. Kiitos tarkistuksista, joita olen saanut. Eli tällä, tällä tavalla voimme käsitellä tämän asian tärkeitä kysymyksiä. Tarkistuksissa pyrkimyksenä on vahvistaa komission alkuperäistä tekstiä ja mukauttaa se uusiin prioriteetteihin. Ja kompromisseissa sitten näemme tämän asian. Tämän hyvin pitkä teksti, eli käsittelen ainoastaan tiettyjä tärkeimpiä kohtia. Eli kohta neljä, joka liittyy vastuussa olevaan henkilöön. No tästä asiasta voidaan puhua. Mielestäni komission ehdotus on hyvä. Meidän pitää vahvistaa sitä niin, että se luo lisäarvoa. Meidän on taattava, että kaikki tuotteet Euroopan sisämarkkinoilla ovat turvallisia, joihin voi luottaa. Tarkoituksena ei ole luoda mitään lisää velvoitteita tai ylimääräistä byrokratiaa. Meidän täytyy kantaa vastuuta. Eli tuottaja on vastuussa tuotteen kokoonpanosta. Ja tämä on hyvä markkinavalvonnan kannalta ja Tällä tavalla voidaan toimia aloitteellisesti, mikäli kyseessä ovat riskit tai mikäli tuotteet eivät vastaa vaatimuksia. Kun katsotaan tämänhetkisiä vaatimuksia vuodelta 2008, niin tuottajan vastuu on jo tällä hetkellä suurempi kuin mistä tässä puhutaan. Oikeuden yksikkö on vertaillut tarkistuksia, joita on tullut eri ryhmiltä ja joka koskee vastuun laajentamista kohdassa neljä. Mielestäni tässä ei ole mitään yhteen sopimattomuutta VTO-sääntöjen kanssa – Kysehän on eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten tuotteiden samanlaisesta kohtelusta. Eli eri tuottajilla on samat toimintamahdollisuudet, olivat he sitten EU-sta tai EUn ulkopuolelta. Ja meidän ei pidä asettaa EUn ulkopuolisia toimijoita epäedullisempaan asemaan kuin eurooppalaisia toimijoita. Ja Euroopassa kaikilla tuottajilla on tiukemmat säännöt kuin useilla Euroopan ulkopuolisilla tuotteilla. Ja kohta 78, joka liittyy julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön. Monet katsovat, että pitäisi poistaa kohta 7 komission ehdotuksesta. Täytyy sanoa, että me emme vastusta julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä, mutta uskomme, että meidän pitää välttää eturistiriitoja eikä pidä vaarata myöskään tutkimusten riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Tämä on ollut yksi heikko kohta Euroopassa markkinavalvonnassa, kuten on käynyt ilmi hiljattaisissa skandaaleissa. Ja sitten kansallisten viranomaisten toimintavaltuudet. Tässä kohtaa komission ehdotus on ihan kohtuullinen. Kohdassa 14 on puhuttu toimivaltuuksista, joita kansallisilla viranomaisilla on. Ja siellä noudatetaan kansallista lainsäädäntöä. Monissa tarkistuksissa on korostettu näitä asioita ja pyrimme vielä parantamaan tätä kohtaa. Nämä toimivaltuudet pitää vahvistaa, jotta sisämarkkinat toimivat tehokkaasti. Ja myöskin on mahdollista sulkea nettisivuja. Tämä mahdollisuus on jo olemassa. Ja meillä pitää olla menettelyyn liittyviä turvalausekkeita, joita noudatetaan kuluttajien eduksi. Sitten uusi teknologia. Tämä on yksi suurimpia haasteita, eli markkinavalvonta ja kansallisten viranomaisten toiminnan muuttaminen. Nämä ovat erittäin tärkeä osa transaktioita netissä. Emme halua luoda mitään uusia velvoitteita, mutta haluamme erityistä valvontaa ja hyvin koulutettua henkilöstöä näihin tehtäviin. Haluamme, että netti, maailma on yhtä säännelty kuin perinteiset markkinat. Näin kuluttajat voivat olla luottavaisin mielin. Tämä koskee myöskin tavaroiden internettiä, tekoälyä Euroopassa meidän pitää hankkia uusia taitoja ja taata tehokas valvonta kyseisten tuotteiden osalta. Sitten vielä verkostot ja Euroopan tason yhteistyö. Haluamme laatia tekstin, jossa annetaan tärkeitä tehtäviä kansallisille asiantuntijoille. Ja kyseinen työryhmä jatkuvasti vaihtaa tietoja, analyysejä ja arvioita – ja näin voidaan tehokkaasti koordinoida ja yhdenmukaistaa sääntöjen noudattamista valvontojen yhteydessä. Ja vertaisvalvonta voisi parantaa työtapoja ja tehokkuutta. Mielestäni tämä on ensimmäinen vaihe prosessissa, joka vie meidät kohti yhtä markkinavalvontaviranomaista. Ja sitten rahoituskysymykset. Nämä ovat tärkeitä tehokkaassa markkinavalvonnassa. Meillä pitää olla enemmän eurooppalaisia varoja, jotta voidaan rahoittaa yhteisiä toimia, yhteisiä tutkimuksia. Ja sitten kansallisella tasolla pitää tukea jokapäiväistä valvontaa Me tarvitsemme lisärahoitusta seuraavassa talousarviossa. Ikävä kyllä uudessa rahoitusvälineessä ei ole riittävästi rahoitusta. Ja meillä pitää olla automaattisia mekanismeja, joilla voidaan uudella suunnata tuloja, joita on saatu valvonnasta. Toivottavasti kollegat ovat valmiita vaatimaan jäsenvaltioita konkreettisia sitoumuksia. No sitten kohta kaksi, eli soveltamisala. Asetuksen pitäisi olla osa vuoden 2013 pakettia, joka on jumissa neuvostossa. Eli tällä asetuksella nyt ei pystytä ratkaisemaan kaikkia ongelmia, jotka liittyvät humpikujaan neuvostossa. Parlamentti tuki tätä tekstiä enemmistöllä ja siksi neuvoston pitää ilmoittaa kantansa asiassa. Uskon, että valtaosa kollegoista on samaa mieltä kanssani. He eivät halunneet laajentaa soveltamisalaa. Ja tässä on puhuttu ainoastaan rajoitetuista haennuksista tietyissä tuotekategorioissa. Varjostelujen kanssa koetamme löytää sitten ratkaisuja, jotka ovat tehokkaita ja jotka takaavat viranomaisten toiminnan mahdollisuuden ja voidaan välttää monimutkaisia ja ristiriitaisia oikeudellisia järjestelmiä. Eli kollegat, olemme laatimassa tällä hetkellä kompromisseja muihin kohtiin, joista sitten puhutaan varjoesittelyiden kokouksessa ja sitten heinäkuussa valiokunnassa. Haluaisin vielä kiittää varjoesittelijöitä. Meillä on ollut erinomaista yhteistyötä ja toivon mukaan neuvosto Itävallan puheenjohtajakaudella muuttaa toimintaansa tässä asiassa kun otetaan huomioon, mitä viime aikoina on tapahtunut, jotta voimme käynnistää kolmikataneuvottelut ja saamme aikaan sopimuksen ennen lainsäädäntökauden loppua. Kiitos EPPn puolesta. Edustaja Karras ei ole paikalla, no ei käyttää hänen puolestaan puheenvuoron. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi Karasin puolesta. Hän on toisessa valiokunnassa, jossa hän esittelee kantaansa. Hän haluaisi kiittää esittelijää ja seuraavat havainnot hän esittäisi. Kiittäisin kaikkia kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia täytäntöönpannon direktiiviin. Mikään tarkistus ei olisi merkittävästi kyseenalaistanut komission ehdotuksen perusideaa, joka on, että yhtäältä parannetaan markkinavalvontaviranomaisten toimintaa, mukaan lukien yhteistyö. Ja toisaalta taataan se, että sisämarkkinoilla tuotteet ovat sääntöjen mukaisia ja tämä tapahtuu kaikkien edullisissa yritysten ja kuluttajien. Tämä on oikein hyvä, koska tämä auttaa meidän työtämme kompromissitarkistusten tarkistusten löytämiseksi. Tarttuisin neljään kohtaan tarkistuksissa. Ne ovat varmasti keskustelun ytimessä. Ensinnäkin niin sanottu vaatimusten mukaisuuskysymys tai sitä koskeva informaatio artiklassa 4. Ymmärrän, että viimeisessä kokouksessamme komissio ilmaisi huolia siitä, josko tässä mennään pitämällä kuin mitä komissio ehdotti. Tässä mennään pitämällä vain sääntömukaista koska informaation suhteen. Meistä on tärkeää, että meillä on selkeät talon juridiset kehykset, että kaikki toimijat tietävät, mitä pitää tehdä toimitusketjussa. Meillä on erittäin särkeä määräys 7 kahdeksan vuotta vuodelta 16. Uskon, että on erityisen tärkeää tarkastella konkin taloudellisen toimijan paikkaa toimitusketjussa. Jos tuo tuotteen sisämarkkinoille, sen jälkeen pitäisi tulla kohdelluksi maahantuojana. Pitäisi olla samat säännöt kaikille online-myyjille pitäisi olla eri sääntöjä tai eri sääntöjä sen mukaan, mitä kautta tuotteet ovat tulleet EUn. Nämä sääntöjen mukaista no, sääntöjen noudattamista koskevat kumppanuudet. Tiedämme, että artikla 7 vastaan kohdistuu voimakasta vastustusta. Ko- etukonfliktit ristiriidat ovat liian suuret. Minä haluan, että meillä on vahva artikla 8, jossa on kunnat jarrut, joilla ehdottaa estää eturistiriidat. Komissio voi startaa ratkaisun tähän. Lisäksi on tärkeää myöskin, että on yhteistyö markkinavalvontaviranomaisten ja paikallisten yritysten välillä säilyy hyvät suhteet. Se oli ja on yhä artikla 7 hyvä piirre. Sitten markkinavalvontaviranomaisten toimet. Ja tässä viittaa artiklaan 12. Tämä ei vaikuta erityisen kiistelyltä artiklalta, mutta jotkut vaatimukset saattavat olla liian tiukkoja valvontaviranomaisille sinällään. Tiedämme, kuinka vähän markkinavalvontaviranomaisilla on resursseja. Ja täytyy olla varovaisia, kun asetamme sääntöjä sille, millaisia menettelyitä valvontaviranomaisten täytyy päivittäisessä työssään noudattaa, koska muuten voisimme vaarantaa niiden tehokkuuden. Lopuksi neljäntenä markkinavalvontaviranomaisten oikeudet ja velvollisuudet artiklassa 14. Tiedän, että on jotakin sisäisiä huolia jossakin ryhmissä. Itse uskon, että asetus sisältää riittävät määräykset, jossa kunnetaan eri oikeusjärjestelmiä jäsenvaltioissa. Eli kaikkia näitä oikeuksia jännittäisi suoraan valvontaviranomaisille tai automaattisesti. Mutta jäsenmaiden pitäisi myöskin pitää huolta täytäntöpanosta esimerkiksi oikeuden määräyksiin. Ehkä voisimme käyttää CPC-asetuksen muotoiluja näiden huolenaiheiden ratkaisemiseksi. Odotan varjoesittelijöiden tapaamisia. Olen vakuuttunut, että onnistumme pysymään aikataulussa. Kiitos. And then... Kiitos. Dan Daltonin puolesta. Minä luen hänen kommenttinsa, koska hän ei valitettavasti pääse paikalle tänään joten ECR tukee sitä modernisoidaan markkinavalvontaa järjestelmää Euroopassa. Viimeaikaisimmat tekniset harmonisointitekstit eh, nyt tämmöistä tyyppihyväksyntää motorimen osalta ne ovat, niitä ovat johtaneet ECR-estelijät ja olemme halunneet parantaa markkinavalvontaehtoja. Jos ajatellaan valvonnan tasoa, se tarjoaa markkinalle yksinkertaistamista ja helpotusta talouden toimijoille siellä, missä mahdollista. Kuitenkin olemme huolissamme useista ehdotuksista ja useista esittelyn ehdotuksista. Meistä ne monimutkaistavat, eivätkä yksinkertaista yritysten toimintaa ja markkinavalvontaviranomaiset ovat näin ollen hankalassa tilanteessa. ECR uskoo, että tässä on nyt riski, jos yrityksen edustajan pitää olla läsnä markkinavalvontatarkoituksia varten on myös jos ajatellaan pk-yrityksiä, joiden toiminta on eu ulkopuolista tai päätönpaikka. Emme ole varma, että tukisimme aloitteita myöskään, jotka vaatisivat, että kaikki arvoiset yhtiöt äh, toimisivat äh, kaikissa niissä maissa, joissa me tuotteita yhtiöillä toisinpäin, mutta tästä kuitenkin nyt keskustellaan oikeuden yksikkö sanoi, että säännös olisi VTO-säännösten mukainen kuitenkin. Tämä on katkeran kalkivakuutus, kun se vain tarkoittaa sitä, että vastavuoroinen, vastavuoroinen tai kostotoimet olisivat myös sallittuja ja niistä tulisi nyt uusi kuluerä liiketoiminnan mielestä ei hyvä idea toimia näin, emmekä näe miksi kaikki yhtiöt olisivat kantamaan kustannuksia, kun toimet on kohdennettu tähän rikkovaan vähemmistöön. Toisaalta markkinavalvontaviranomaisten roolia ei tässä tarvitse valvottu, mukaan lukien se, että takavarikoidaan tuotteita ja suoritetaan tiukkaa tutkintaa ilman selviä suojatoimia. Tyyppihyväksyntä teksti on hyvä pohjakeskustelulle kyllä. Huolemme on, että markkinavaltaviranomaiset voisivat joutua hankalaan tilanteeseen. Tämä pätee esimerkiksi, jos ajatellaan vatuksia kaataa verkkosivut, joissa viranomaisten pitäisi rikkoa perusoikeuksia. Lopuksi EUn kiintiö kaiken tyyppisille tuotteille on keskustelun alla ECR. Ei ole samaa että tämä pitäisi päättää kaikkiin tuotteisiin, sillä – ei voida sitä kiintiöitä kullekin tuotetyypille ja se voi sopia tietyn tapauksen paremmin kuin toiseen. Jos tarvitaan kiintiöitä, niin ne voidaan määritellä kansalla tasolla ja voisi olla mekanismeja, joissa sovitaan kansallisten suunnitelmien puitteissa. Siinäpä siis Dan Daltonin nimissä. Sitten Alden puolesta Selimovic. Very much, Madam Chair. First of all. Kiitos puheenjohtaja. Excellent. Kiitoksia Dantelle erinomaisesta työstä niin kuin aina. Pari kommenttia meiltä. Ensinnäkin kohta neljä. Lisätöitä pitäisi tehdä. Ymmärrän kyllä, mitä tässä tarkoitetaan, mutta kun ajatellaan tätä vastuuhenkilöä, niin oikeus liittyy tähän, ongelma liittyy tähän oikeudelliseen kysymykseen. Eli muillakin mailla voi olla rajoittavia toimia, mutta ongelmat ovat tässä oikeudellisia. Joku, jolla ei ole mitään toimivaltuuksia muuttaa tilannetta, niin pystyykö hän vaikuttamaan tilanteeseen ja onko hän sitten vastuussa muutoksen seuraamuksista. Joku myy vaikka autoja EU:ssa, joka tulee EUn ulkopuolelta. Hän ei tiedä mitään autoista ei tiedä, että niitä on peukaloitu. Ja sitten vaaditaankin tätä henkilöä vastuuseen tuomioistuimeen. Ja heillä oli luvat kaikki kunnossa. Mutta ensinnäkin he eivät tienneet näistä huijauksista autotehtaalla. He eivät pystyneet siihen vaikuttamaan. He eivät voineet siitä kysyä. Eli jos ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen, milloin silloin voi, miten voi olla vastuussa? Eli mielestäni tässä nyt kaikki ihan täsmää. Eli en tiedä, onko tämä oikeudellisesti ollenkaan mahdollista. Ymmärrän kyllä, mistä syistä on tähän asiaan puututtu. Minulla oli ongelma Facebookin kanssa – Kolme vuotta yritin saada jotain ihmistä kiinni. Ja se oli mahdotonta. Ja näin ei voi olla. Eli pitää olla joku, johon voi ottaa yhteyttä ja jolta saa tietoja. Mutta se, että olisit vastuussa, niin se menee vähän liian pitkälle. Sitten kohdat 7 ja 8. On hienoa, mitä esittelijä on näihin laittanut. Kohta 14 haluaisimme uuden kohdan siitä, miten vallat jaetaan markkinavalvojille. Enkä nyt siis pelkään vain, että näitä valtuuksia käytetään väärin. Joissain maissa, esimerkiksi Ruotsissa, tehdään kännyköitä, autoja ja teepaitoja. No, muut yritykset ehkä tulevat Ruotsin markkinoille – ja val- valvonta, viranomaiset ovat ehkä hiukan liian kiinnostuneita näistä toimijoista ja sitä en halua. Eli en halua, että on tällaisia mahdollisuuksia vallan väärinkäyttöön. Näin olisi voinut käydä Ruotsissa tai jossain muualla ja en halua, että tällaista mahdollisuutta on. vaikka katson kuitenkin, että markkinavalvoilla pitää olla kunnon valtuudet. Sitten kysyin komissiolta, jos joku sulkee sanomalehden, sanoi, että siellä oli petos ja siksi lehti piti sulkea. Mutta kuulin, että kukaan ei sulkisi Le Monde-lehtiä tällaisessa tapauksessa, mutta näin on käynyt EU-ssa. yhdessä maassa ollaan myös sulkemassa yliopistoa. Ja väitettiin, että se johtui petoksista, vaikka me tiedämme, että se ei pidä paikkaansa. Eli yliopisto poistetaan maasta, koska sitä ei haluta sinne. Eli ei voida sanoa, että tällaista ei koskaan pääse tapahtumaan. Ja valiokunnan pitäisi olla hiukan kunnianhimoinen. Jäsenvaltioiden on ymmärrettävä, että nämä toimivaltuudet ovat vakava asia. On vakava asia, jos suljetaan vaikka nettisivusto tai väitetään, että tekojen taustalla on jotain muita syitä. Eli teknistä työtä pitää vielä jatkaa, mutta haluaisin vielä kerran kiittää Dantia kaikesta hänen tekemästään työstä ja Myöskin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Uh, Kiitos sitten vihreät ja Pascal Duhon. Oui, Kiitos, puheenjohtaja. Ja nopeasti. Minä, kuten kaikki, haluan kiittää Nikola työstään. Ja kokonaisuudessa laisti ottaen jaamme hänen kantansa. varmasti helposti löydämme lopulliset kompromissit. Mutta kun kuulin, mitä sanot Danin ehdotuksesta, niin hän yhdistää oikein hyvin tämän ajoneuvojen tyyppihyväksyntä kysymyksen. Tässä on viranomaisten ja valvontaviranomaisten kesken eturistiriitoja. Meillä on paradoksaalinen tila, jossa se oikea tila, missä ei pitäisi olla eturisti riitoja, eli tämä Euroopan taso on oikea taso tälle. Se koskee myös tuotetietoja. Ja Nikola otti sen esille, että tässä meillä on silloin kysymys rahoitus, eli tarvittaisiin Euroopan tasavalvontaviranomaisia. meidän on vaikea tässä neljätä ympyröidä koska kaikissa jäsenvaltioissa on viranomaisia ja valvontaviranomaisia, jotka pyrkivät suojelemaan omia markkinoitaan vähän itsekkäästi. Ja toisaalta on halun puutetta tietyissä ryhmissä, jo ymmärrän, mutta meillä on ongelmia, että emme pysty ratkaisemaan tätä. On haluttu, mutta antaa lisävaroja eurooppalaisille valvontaviranomaisille ja esittää kysymyksen ajoneuvojen suhteen ja kompromisseja voisi etsiä. No, pyrimme tekstissä parantamaan tiedonvaihtoa ja pyrimme siihen, että tuntisimme toisemme paremmin ja tuomme ehdotusta täysin. Artikla 7 en puhu enempää. Se on otettu jo esille. Pyritään vähentämään eturistiriitoja ja erinomaista. Ja sitten Alde esitti huolensa artiklaan 14 ja täsmennyksestä, mutta minusta vaikuttaa valvontaviranomaisille annetaan aika merkittävät valtaoikeudet. internet pääsyn suhteen ja, ja haluaisimme vähän täsmätä tätä kohtaa, koska se, että aika pitkäksi aikaa internetin pääsy estettäisiin – voi herättää kysymyksiä yksilövapauksista. Olemme tarkkana tämän asian suhteen, jotta onnistuisimme saamaan vähän selkeytystä, mutta muuten kaikki sanottu on niin selkeää, että palaa asia. Mutta tässä nyt me luotamme täysin siihen, että saamme tasapainoisen tekstin ja mahdollisimman laajan tuen. Marco Zullo. Kiitos sitten Marco Zullo, EFDD. Grazie, presidente. Kiitoksia. Mehän tiedämme, että EUn markkinoilla on laittomia ja vaarallisia tuotteita yhä enemmän vuosi vuodelta, ja ne saattavat olla vaara kansanterveydelle. Säännöt, joista nyt puhutaan, jos niitä, sovellet, niitä pitäisi soveltaa kaikkiin tuotteisiin, joita on Euroopan markkinoille, eikä ainoastaan niihin, jotka on jo harmonisoitu. Eli kodinkoneet, kengät ja kaikki muut, niiden turvallisuuden taso pitää olla sama. Kuluttaja ei voi tietää, että on olemassa erilaisia sääntöjä. No, luonnoksessa ei kuitenkaan ole todettu näin, mutta arvostamme sitä, että sääntöjä on laadennettu, koska tämä koskee myöskin netissä myytävänä olevia tuotteita. Meidän täytyy suojella kansalaisia. Voimme luoda sellaisen yksikön, joka tutkii tuotteiden laatua. Tällä tavalla voisimme helpottaa valvontaviranomaisten tehtäviä. Jotta valvonta olisi tehokasta, valvontaviranomaisilla on oltava riittävästi resursseja käytössään – ja kun puhutaan resursseista, on tärkeää, että on riittävästi henkilöstöä, joka toteuttaa valvontaa. Ja valvonnan pitää olla samanlaista kaikkialla EU:ssa, mitä tulee lukumääriin, että myöskin laatuun. Ja niin ikään sanktioita pitää harmonisoida. Emme halua, että olisi oikoteita tietyille toisille, josta muut sitten kärsivät. Yrityksiä myös täytyy suojella, ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Meillä pitää olla markkinat, joissa samat säännöt koskevat kaikkia. Ja myöskin EUn ulkopuolisten yritysten pitää olla vastuussa tuotteistaan ihan niin kuin eurooppalaistenkin. Kiitos. Thank you very much. And then... Kiitos komission puolesta. Tällä on herra Joaquin Junis de Almeida. Olkaa hyvä. Kiitos. Hienoa, että näin moni jäsen on aktiivisesti tässä mukana. Kiitos vielä kerran edustaja Dantti loistavasta yhteistyöstämme. Ainakin 36 jäsentä on jättänyt tarkistuksia ehdotukseemme valiokunnassa. Se osoittaa sitä, miten merkittävä tämä aihe on. Meidän pitää tehdä kuluttajien vuoksi, että tarvitaan yhteistoimintaedellytykset yrityksille. Meidän pitää nykyaikaista markkinavalvontaa. Teemme sitä kolmella tapaa mielestämme ensinnäkin puuttumalla näihin tuotteisiin, joita myydään verkossa, samalla tapaa kuin niitä, joita myydään kaupoissa. Ja mielestäni täällä on yleisesti puhuttukin tämän suuntauksen puolesta. Lisäksi uskomme, että no millä me katsomme näitä kohtia, mutta uskomme, että meidän pitäisi tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa, että varmaan ennaltaehkäistä sääntöjen ottamatta jättämistä. Tästä kuulin paljon kantoja. Ihmiset puhuvat eturistiriidoista ja muista aiheista, jotka ovat tärkeitä huolia. Mahdolliset kompromissit voisivat olla sellaisia, että yhteistyö työ ei olisi, sitä pitäisi maksaa, eikä niin, että se kohdistuisi yksittäisiin yrityksiin, vaan että tässä olisi mukana kauppajärjestöjä, olisi väärin, ollaan ottamatta yrityksen noudattamaan sääntöjä, toimialajärjestöt pitää ottaa tähän mukaan. Ja jos tämä nyt on vain tukahduttavana välineenä, niin no, mitä sitten tarjota ehkä jotakin yksityissektorille, mikä on myös avuksi eikä vain haitaksi. Kolmanneksi ehdotus varmistaa meistä suun yhteistyön viranomaisten välillä ympäri eu ja tässä mielessä EUn tuotteiden, tai siis sääntöjen ottamisverkosto on merkittävä osa ehdotusta. Se saa tämän toimimaan käytännössä, no tässä on ongelmia nimestä, mielelläni keskustelen aiheesta, jos siitä on kiinni. EUn verkosto saa tukea sisämarkkinaohjelmasta satava monivuotista rahoituskehystä. Komissio julkaisi asetuksen sisämarkkinaohjelmasta 7. päivä 6. ja luota parlamentin tukeen tässä tavoitteessa. Sitten tarkistukset. Kirjasimme useita tarkistuksia, jotka liittyvät soveltamisalaan. Ei vain teiltä, mutta myös neuvostoa on ongelmia tämän suhteen. Ja jos parlamentti haluaisi tässä vielä salaa, niin komissio mielellään pohtii asiaa, mutta olisi varmaan hyväksi, jos te antaisitte meille tarkan viesti siitä, mikä tarkalleen ottaen haluatte kattaa sillä esim. Jos muuta alaa kattamaan kaikki tuotteet, no saattaa vaikuttaa selkeältä, mutta näin ei ole, koska se luo päällekkäisyyttä muun lainsäädännön kanssa, kuten esim. se pitää panna täytäntöön elintarvikeerihusäännökset. Viesti, mitä nyt sanokaa tarkkaan, mitä haluatte lisää katettavan tässä. Lisäksi nämä kaksi tarkistusta, jotka valitsivat, että on nämä alkuperämerkinnät valmistajilta. Meistä alkuperämerkintä ei liity mitenkään noudattaa, Sä noudattaa se on toinen asia. Alkuperämerkintä on jo mukana toisessa ehdotuksessa vuodelta 2013 kuluttaja- ja tuoteturvallisuudesta. Jos se ottaisi mukaan, niin tähän samaan se monimutkaistaisi asioita ja vakavasti vaarantaisi nopean hyväksymisen tältä ehdotuksella. Eli jos haluatte parempaa markkinavalvontaa, niin en vaatisi alkuperämerkintöjä, sillä täällähän ei saavutettaisi myöskään tavoitetta. Nopea hyväksyminen on se, mitä tavoittelemme. Komissio haluaa tämän kyllä hyväksyttäväksi parlamentin toimikaudella, jotta se voidaan panna täytäntöön mahdollisimman pian. Monet tehdyt tarkoitukset ovat äh, avuksi, joten otamme innolla jatko keskusteluja yhteistyötä parlamentin kanssa. Kiitos. Thank you. And then... Kiitos. Sitten loppusanat esittelijältä. Edustaja Dantti, olkaa hyvä. Presidentti, grazie a tutti voi. Grazie. kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille teille varoistelijoiden yhteistyöstä. Meillä on vielä paljon työtä tekemättä, mutta nyt olemme oikealla tiellä. Eli palaan nyt muutamaan kohtaan. Ensinnäkin soveltamisala ja haluaisin kiittää komissiota hyvästä yhteistyöstä. Olemme saaneet tekstin analyysejä käyttöömme ja meillä on jo olemassa oleva teksti, joka on jäänyt jumiin neuvostoon. No, voimme teeskennellä, että teksti ei koskaan ollut olemassakaan. Tai sitten voisimme hiukan laajentaa soveltamisalaa tiettyille aloille eikä yleisesti. Asetushan hyväksyttiin vuonna 2013 ja nyt neuvoston asia on tehdä päätös ja käynnistää vuoropuhelu asiasta parlamentin kanssa. Kohta neljä joka on yksi tärkeimpiä asioita. No, tietysti täytyy tukea eurooppalaisia yrityksiä, mutta ei niitä voi syrjiä suhteessa EUn ulkopuolisiin yrityksiin. Eurooppalaisilla yrityksillä on paljon valvontaa ja vastuuta. Eli on fyysinen paikka, johon voi mennä hakemaan asiakirjoja. Ja nyt en ymmärrä, miksi meitä pelottaa, ettei kohdeltaisi samalla tavalla EUn ulkopuolisten toimijoiden osalta. Eli henkilö, joka on vastuussa. No, me olemme tehneet tästä ehdotuksen. Kyse ei ole tuottajasta, ei kyse ole tuottajan vastuusta, mutta ensinnäkin täytyy katsoa, että konformiteetti sertifikaatti on kunnossa ja että siinä on otettu huomioon kaikki lainsäädäntö. Ja sitten pitää toimittaa asiakirjat viranomaisille, joilla todistetaan tuotteen alkuperä. Ja täytyy varmistaa, että tuote vastaa vaatimuksia. Ja jos tuote ei vastaa vaatimuksia, niin tästä täytyy ilmoittaa välittömästi tuottajalle. Eli tuottajalle voidaan välittää viesti siitä, että kyseinen tuote ei sovi Euroopan markkinoille. Ja valvontaviranomaisten pitää tehdä yhteistyötä, jotta voidaan puuttua ongelmakohtiin. Meillä pitää olla tasapainoinen lähestymistapa. Ei voida vaatia enemmän Euroopan ulkopuolisilta yrityksiltä kuin eurooppalaisilta yrityksiltä. Mutta me emme myöskään voi asettaa eurooppalaisia yrityksiä epäedulliseen asemaan muihin nähden. Meidän täytyy käsitellä tiettyjä juridisia ongelmia, ja näistä pitää vielä keskustella, jotta löydämme ratkaisun – mutta näistä asioista varmaan olemme kaikki samaa mieltä. Eli me emme suosi, mutta emme myöskään sorsi eurooppalaisia. Kohdat 7 ja 8. Me haluamme yhteistyötä. Tästä on puhuttu jo monta kertaa. Eli julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö on tärkeää. Tällä tavalla eurooppalaiset yritykset voivat saada markkinoille tuotteita, jotka ovat sääntöjen mukaisia. Mutta kun raha siirtyy yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille, niin se voi luoda eturistiriidan. Tämä on pidettävä mielessä. Ja kohta seitsemän ei siis käy tässä muodossa. On tärkeää, että nämä sektorit tekevät yhteistyötä. Ja tämä on mukana myöskin kohdassa kahdeksan, mutta täytyy välttää se, että syntyisi eturistiriitoja niiden välille, jotka maksavat, ja toisaalta niiden välille, jotka harjoittavat valvontaa. Esimerkkejä on, tiedämme dieselskandaalista esimerkiksi – Sitten valvonta. Meidän pitää keskittyä riskiprofiiliin, parempaan yhteistyöhön, tietojen käsittelyyn. Meillä pitää olla kohdennettuja valvontoja. 2, 3, 5 prosenttia valvontaa. Eli silloin ei tarvitse haaskata energiaa tai resursseja. Ja lopuksi, eli internetsivustot. Me emme halua sulkea mitään internetsivustoja. Ja jos näin tehdään, niin silloin kansalliset viranomaiset tarvitsevat tuomarilta luvan – ja tässä nyt ei puhuta siitä, että ylitettäisiin kansallinen lainsäädäntö. Eli mistä nettisivuista puhutaan? No sellaisista, joilla myydään tuotteita, jotka eivät vastaa eurooppalaisia vaatimuksia ja jotka näin ollen vaarantavat eurooppalaisten terveyden, koska tuotteet eivät vastaa laatuvaatimuksia Tämä voi toteutua ainoastaan silloin, kun jäsenvaltioiden kansalliset menettelyt ottavat huomioon nämä kysymykset. Eli ei ole mitään eurooppalaista viranomaista, joka sulkisi nettisivuja tai yliopistoja. Yliopistothan ovat tiedon lähde, mutta sieltä ei tule mitään tuotteita. No ehkä jotain teepaitoja siellä painetaan, mutta ei mitään muita tuotteita. Eli tästä nyt on kyse, mutta uskon, että varjoesittelyiden ja koko valiokunnan kanssa löydämme hyvän ratkaisun näihin kysymyksiin. Ja kompromissitarkistusten kautta voidaan hälventää epäilykset, joita vielä on. Ja sitten voimme toimittaa neuvoston tasapainoisen tekstin, jolla voidaan paremmin valvoa eurooppalaisia markkinoita. Kiitos. Thank you very much. Kiitos, kiitos. Tarkistukset käsitteellään kompromissitarkistukset seuraavassa kokouksessa, joka pidetään heinäkuussa. Olemme käsitelleet tämän kohdannistuslistalla. Sitten viimeinen kohta tältä päivältä. Toisessa jäsenvaltiossa olevasti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen ja tarkisten käsittely. Esittelijämme on edustaja Stefani, olkaa hyvä. Kiitos ja sitten rouva puheenjohtaja. Ensiksi kiittäisin kaikkia kollegoita, varjoesittelijöitä, yhteistyötä ja kaikkia kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia, jotka koskevat vastavuoroista hyväksyntää. Olemme saaneet 260 tarkistusta ja niiden pohjalta olen laatinut 13 kompromissitarkistusta, joista keskustelemme tällä hetkellä varjoesittelijöiden kanssa. Olen oikein iloinen, että mikään tarkistus ei merkittävästi kyseenalaistanut komission ehdotusta. Vastavuoroinen hyväksyntä on välttämätöntä sisämarkkinoiden asianmukaiseksi toiminnaksi, hyödykemarkkinoiden toiminnaksi. Ja uskon, että hyödykkäinen vastavuoroinen hyväksyntä helpottaa menettelyitä yrityksille ja kansallisille viranomaisille ja vähentää hallinnollista taakkaa yrityksille, jotka haluavat hyötyä sisämarkkinoista ja vapaasta liikkuvuudesta. Tässä pyritään erityisesti parantaa vasta, vastavuorosta hyväksyntää herättämällä useita kunnianhimoisia toimia, kuten pyrkimys auttaa yrityksiä osoittamaan, että niiden tuotteet jo täyttävät jonkun toisen valtion vaatimukset. Pyritään myös lisäämään rajat ylittävää yhteistyötä viranomaisten kesken. Tuo myös näitä vapaaehtoiseen vastavuoroiseen eh, vast- vastavuuden hyväksyntää, jota voidaan tehdä ilman byrokratiaa. Tämä vastavuoroinen hyväksyttä pitäisi evätä ainoastaan, jos on legitiimi ja suhteellinen julkinen intressi pelissä. Tärkeää on myöskin käyttää solvit-mekanismia, joka on jo olemassa. Se pitäisi olla keskeisin ongelmanratkaisukeino. Minun nykyehdotus vahvistaisi EUn tasoa ja komission tehtävä vastavuoroissa hyväksynnässä antamalla komissiolle tehtävä antaa lausuntonsa Solvit-verkostoon jätetylle jutulle. Pyrimme lisäämään rajat ylittävää yhteistyötä luomalla koordinaatioryhmän, jossa olisi vastuuviranomaisten edustajia ja tuoteyhteyspisteitä jäsenmaissa, millä helpotettaisiin tiedonvaihto parhaiten käytäntötavaihto ja muut relevantit valvontatoimet. Pyritään myöskin tukea yhteispisteitä ja lisätä rajat ylittävää yhteistyötä. Annettaisiin myös palautetta komission suuntaviivoista. koskee myöskin näitä syitä, jotka olisivat erityisesti yleisessä edussa. Ja tällä pyrittäisiin asetuksen johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Odotetaan vastaisia vahvisteluiden kokouksia ja uskon, että pystymme onnistumme pysymään lainsäädäntöehdotuksen aikaraameissa. SND, we... Kiitos SDn puolesta Virginie Rosier. No hänen puolestaan puhuu Nikola Danti. Si, grazie presidente Virginie Rosier. Kiitoksia. Virginie ei tänään päässyt paikalle ja hän pyysi. No tänään on hänen syntypäivänsä, eli onnittelut hänelle. Hän pyysi minua lukemaan tämän tekstin Stefanikin mietinnöstä. Ikävä kyllä en päässyt tänään paikalle, suoka anteeksi. Tässä asiassa, kuten tiedätte, olemme laatineet noin 40 tarkistusta, joilla pyrimme parantamaan asetusehdotusta neljässä asiassa. Kohta neljä, joka liittyy vastavuoroisen tunnustamiseen. Tämä on yksi tärkeimpiä osia tästä mietinnöstä ja pyrimme siihen, että näin voidaan helpottaa vastavuoroista tunnustamista mutta se ei ole mikään blankosekki kuitenkaan taloudellisille toimijoille. Niissä on noudatettava perussopimuksia ja tuomioistuimen päätöksiä. Ja toivottavasti voimme jatkaa keskustelua tähän suuntaan. Ja kohta viisi, tuotteiden arviointi. Vastavuoroinen tunnustaminen ei saa johtaa siihen, että jos tuotteita ei ole harmonisoitu, jäsenvaltiot eivät voi enää ryhtyä kansallisiin teknisiin toimiin. Vastavuoroinen tunnustaminen on kaksivaiheinen prosessi ja olemme laatineet tarkistuksia, jotta jäsenvaltiot noudattavat ilmoittamisvelvollisuuksiaan, mutta asiasta vastaavat viranomaiset pystyvät myöskin soveltamaan näitä sääntöjä. Toivottavasti keskusteluiden avulla olemme pystyneet selvittämään tätä kysymystä ja tekemään eron teknisten kysymysten ja sitten täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien välille. Eli hallinnollisiin päätöksiin pitää aina liittää perustelu. Ja sitten me tuemme esittelijää ja toivomme, että kohta yhdeksän, joka liittyy yhteyspisteisiin, pitäisi luoda koordinointiryhmä, jotta voidaan parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä. Tästä vielä kiistellään, mutta olemme valmiita tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa. Meillä oli ensimmäinen varjoittelijoiden kokous Strasbourgissa viime viikolla. Se oli rakentava kokous ja haluaisimme kiittää Stefanekia tänne tasapainoisesta lähestymistavastaan, jonka avulla voimme saada enemmistön äänestyksessä. Mutta jotta tämä onnistuisi, luotamme siihen, että kollegat tekevät tarkistuksia kohti 4 ja 5 tuomioistuinta ja perussopimuksia kunnioittain. Kiitos. Kiitos. Emma Clarkin on ecr varjostelija ja hän pyysi, että minä luen hänen puolestaan kommentit. Kiitos esittelijälle ja hänen tiimilleen rakentavasta yhteistyöstä ja joustosta. Sen myötä olemme saaneet järkeviä kompromisseja. Ei se haluaisi korostaa taas, että prioriteetti pitäisi olla se, että mahdollisimman paljon otetaan huomioon asetuksen tavoitteet. Tavoitteena on vähentää hallinnosta taakkaa, joka kohdistuu talouden toimijoihin, jotka soveltavat vastavuoroisen tunnustamisen sääntöjä. Sen takia viitaten artiklaan 4 haluaisimme neuvoa esittelijä puolustamaan hänen kantansa. Saamme ajatella siitä, että toimivallisverosten ei pitäisi saada vaatia mitään tietoja jakelijoilta ihan mielivaltaisesti. Sen lisäksi kaikki pyynnöt pitäisi perustella ja pitäisi rajata arviointia varten – viitaten etuksemme korosta kaksi. sinne puhutaan julistuksen kieliversiosta. No, haluaisimme vakuuttaa teille, että tavoitteena on yksinkertaistaa asiakirjojen kiertoon lisäksi ehdotetaan, no siis tätä ala itse on ehdottanut ja yritysten tilannetta ei saisi hankaloittaa politiikalla. Viitataan artiklaan 5, jossa puhutaan tavaroiden arvioimista. No, haluamme pitää kohdan 5, kuin B, eli että tämmöisten virastojen pitäisi perustella kansanteknisten sääntöjen käyttö ja tähän liittyy julkinen etu. Kaikki tiedämme, että tämä on tärkeä asia, koska väärinkäytökset ovat johtaneet keskinäisen vastavuoroisen tunnustamisen ongelmiin. Viitataan artiklan 10, hallinnollinen yhteistyö. No, emme pidä sitä josta, että luottaisiin koordinointiryhmä sen sijaan. Pitäisi puuttua perimmäisiin syihin yhteyspisteiden kautta. Ja esimerkiksi huono pätevyys ja rasti ihmiset resurssit tämä on, olisi se myötä byrokraatin taakkaa. Kaiken kaikkiaan uskomme, että voimme päästä kompromissiin tässä. Tuomme tekstiä kokonaisuudessaan. Kiitos yhteistyöstä. Then, uh, Sitten Alde ja Morten mutta hän on paikasta, niin puhua hänen puolestaan. Thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Morten pysi ansitteeksi, että ei pääse paikalle. Painotan pääkohti hänen puolestaan. ja tarkasteli mietintöä erittäin hyvin. Ensi kerralta. on esitetty hyvin, mutta Morten halusi, että painottaisin pari asiaa. 3.12 määritelmät esittelijä haluaisi poistaa vi- viitteen äh, tuomioistuimen ennakkopäätöksiin. Tätä emme kannata. Ja sitten tämä alustava ilmoitus 3.4. Me haluamme tämän asetuksen antaaksemme toimijoille help, yksinkertaisemman hallintajärjestelmän ja Aldelle olisi olennaista että toimijoilla on mahdollisuus sijoittaa tämä ilmoitus englanniksi. Ja 4.7a vastavuoroisuuden hyväksynnän helpottamiseksi on välttämätöntä saada aikaan nopeat, tehokkaat menettelyt, e, jolloin toimijat eivät ole päässeet markkinoille tavanneet käyttää ilmoitusta. Pitäisi selvittää, mitä tietoa viranomaiset voivat pyytää ja 5,1 esittelijä ehdottaa lisäystä, joka näyttää lisämääritelmältä. Toivottavasti esittelijä kannat, siirtyisi takaisin ensimmäiseen se voimme suhtautua siihen joustavasti. Ja halusin, että 5.5 pysyisi ennallaan. Ja sitten se informaatio, mikä pitäisi antaa arvioinnissa. Mitä hallinnollista yhteistyöhön tulee artikla 10, olemme varovaisia, mutta suhtaudumme joustavasti sen pohjalta, mitä artiklassa 4 ja 5 tapahtuu. Toivottavasti että nämä kommentit huomioon, että saavutettaisiin herätyksen tavoite, jotta tämä olisi tapa, joka siirtystä erään elämää. Vihreät Pascal Durand. Merci beaucoup. Kiitos hyvin nopeasti. Kiitos hyvästä työstä esittelijälle ottanut huomioon kommentit ja toiminta avoimesti ja avoimin mieli, mutta en odottanutkaan mitään muuta, joten kaikki hyvin siltä osin globaalisti olemme samaa mieltä kaikesta, joten tämä ihan nopeasti, ihan vain muutama pieni asia, jos voidaan parantaa tekstiä ensinnäkin. Englannin kielen kysymys, englannin kieli olisimme, että pitäyttäisiin äh, siinä, että käytetään sen kieleä, kieltä, jossa toimitaan. Tämä olisi luonnollista. Tähän suuntaan pitäisi tehdä töitä, että käytetään semmaa kieltä, jossa toimitaan. No, ei tämä ole mikään suuri juttu, mutta no, samaa mieltä. En nyt pala näihin kommentteihin, joita tehtiin artiklasta 5 Tästä puhui Virginie Rosierin puolesta Dante. No, tästä puhuttiin jo, tästä keskustellaan edelleenkin, eli ei pitäisi olla lisätaakkaa toimijoille eikä myöskään kansallisviranomaisille. Eli ei nyt turhaan saa lisätaakkaa heille asettaa sitten lopuksi. Tiedän, että tämä on vaikeampi asia, nimittäin tuo varovaisuus periaatteeseen käyttöönotto. Tiedän, että tässä on vastustusta olemassa. Sitten käytän tuota periaatetta. Tiedän myös, että ajattelin, että no jos vedetään pois markkinoilta tuotteita, joihin liittyy turvallisuusongelmia tai jos riskinä on että terveydelle haittaa, niin no varovaisuus on periaate joskus sallii, että voidaan toimia sen lisäksi kun on tämmöinen vahva epäilys, joten tämä on meille tärkeä aihe. Eli ennakoidaan pikemminkin kuin niitä on tilanteessa, joka on vakava sitten. Joten no, tästä puhumme varmaan lisää jatkossa. Tämä ennaltavartumisen periaate aiheuttaa aina keskustelua, mutta muilta osin kiitos tietystä työstä. Muuta voimme, muilta osin voimme tätä tukea. Then... Kiitos. Sitten FDD Edustaja Zullo. Presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä. Olemme pitkälti samaa mieltä näistä asioista. Yksi asia, kun markkinoille ei voida tuoda tuotetta ja johon on kunnolliset syyt, niin kriteereitä pitää soveltaa samalla tavalla kuin EU-tuomioistuimessa. Ja komissio ei voi hoitaa näitä asioita. Ja tämä on toistettu monta kertaa tekstissä. Eli meidän täytyy varmistaa, että komission toimijat on neutraalia, eli komissio voi auttaa kehittämään vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmää, mutta se ei voi toimia sitten tuomarina näissä eri vaiheissa you very much. And then... Kiitos. Sitten komission puolesta puheenvuoron saa taas herra Nunes de Almeida. Thank you very much. Uh, also... Kiitos. Tälläkin kertaa pidämme oikein hyvinä jäsenten työtä ja erityisesti esittelijän työtä. kannatatte sitä, että meillä olisi enemmän vastavuoroista hyväksyntää, että se olisi parempaa ja saattaisi yrityksiä kilpailua. Vastavuoroisen hyväksynnän periaate on jotain, jota on käytetty suboptimaalisesti, mutta meidän pitäisi olla kunnianhimoisia, että saisimme vaikutuksia aikaan. Ja täytyy pitää huolta, että taloudellisella toimijalla kansallisella viranomaisella olisi oikeus, varmuus, jota tarvitaan vastavuoroisen hyväksyn toteuttamiseksi. Ja tässä se voi täyttää tämän vaatimuksen. Ensinnäkin tämä ilmoitus luo puitteet viranomaisten ja toimijoiden keskustelulle. Tämä vastaa sen, että poikkeukset olisivat perusteltuja. Ja komissio antaa apunsa markkinoille ongelmien ratkaisemiseksi bisnesystävällisellä tavalla. Ensimmäinen huomio tarkistuksista on, että meidän täytyy myös varovaisesti harkita ehdotukseen sovellusalan rajoittamisehdotuksia. Vastavuoroinen hyväksyntä on osa primäärioikeutta, eli se koskee tuotteita, joihin ei kohdistu lähentämis- vaatimus. Tämä koskee tällaisia toimijoita ja äh, viranomaisia, ja, mutta heikentäisi niiden asemaa. Mutta tämä ei ole mahdollista, koska vastavuoroinen hyväksyntä perustuu perussopimuksiin. Kiinnitimme huomiota äh, ilmoitukseen. Tässä pyritään siihen, että tämä ilmoitus on siinä no, informatiivinen. Ajatellaan yk- niitä tarkistuksia, joissa pyritään tekemään ilmoituksesta puhtaasti informaatiota ilman oikeudellisia velvoitteita, joita toimijoille voidaan asettaa, mutta tänäpä selväksi, että jos tämä ilmoitus ei anna oikeus varmuutta toimijoille, niin sillä on lisäarvoa, ja jos sillä on lisäarvoa, sitä käytetään. Tämä on tämmöistä arviointimenettely 5, 7, 9 191 192. Tämä menettely varastaa sen, että rajoitteet on perusteltuja. Mutta jotta perustelu olisi legitiimi, sen täytyy täyttää nämä suhteellisperiaatteen vaatimukset ja välttämättömyyden vaatimukset – Tämä on olennaista, että vastavuoroinen hyväksyntä toimisi, jotta järjestelmä luotettaisiin. Se, että toimijoille ei tarvitsisi tämmöistä takuuta, tekisi vastavuoroisen hyväksynnän epäluotettavaksi ja se heikentäisi myös heidän asemaansa. On tärkeää myöskin painottaa sitä transparenssin direktiivin menettely sinänsä ei voi korvata hyväksyntää. Transparenssin direktiivi mahdollistaa sen, onko kansallinen toimenpide EU-lainsäädännön mukainen, mutta tällä prosessilla ei ole tekemistä kansallisen lainsäädännön kanssa, vaan ainoastaan sillä, mitä vaikutuksia kansallisen oikeuden soveltamisella on tuotteisiin, joita laillisesti, joka on laillisesti tuotu markkinoille jossa jäsenvaltioissa. Täällä on paljon rakentavia ehdotuksia. Meillä mä näkisin, että tämä ehdotus hyväksytään parlamentin nykykaudella me vakuutta vakuuttuneena käydään, jotta se voidaan täytäntöönpanna mahdollisimman nopeasti ja me odotamme jatkuvaa yhteistyötä parlamentin kanssa ehdotuksen parissa. And then, uh... Kiitos. Sitten loppusanat esittelijältä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegat rakentavasta yhteistyöstä. Varmasti olemme samaa mieltä siitä, että tavoite on parantaa koko menettelysempi vuoksi meidän pitää yksinkertaistaa sitä ja lisäksi meidän pitää vähentää hannoista taakkaa, eli no, tämä on tietysti tärkeää minulle, eli että jos on vaatimus, niin se pitäisi olla vaatimus lisätiedosta, joka on jo talouden toimijan antamaa tietoa. Tätä periaatteessa pitää jatkossakin tukea uskon, että näin ollen voidaan myös päästä lopullisiin kompromissitarkistuksiin. Kiitos vielä kerran kollegat. Odotan innolla yhteistyön jatkumista. Kiitos. Käymme läpi kompromissitarkistukset seuraavassa valiokunnan kokouksessa heinäkuussa. Tähän päättyy tämän päivän kokouksemme. Kiitos kaikille läsnäolosta. Kiitos tulkeille myös. Mukavaa illan jatkoa. Nähdään taas huomisaamuna. Kiitos.